So, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän kokoukseen. Äänestykset aloitetaan kello 9.50. Siihen saakka meidän on määrä keskustella talousarviosta. Ensin keskustelemme esittelijän Muresanin kanssa, budjettivaliokunnan esittelijän kanssa ja sitten ECRn Dan Dalton esittelijä puhuu. Annelin korvaa häntä, koska Daniel on isyyslomalla. Kerron tästä enemmän sitten, kun kaikki ovat paikalla. Ensin puheenvuoron Siegfried Muresanille, joka on talousarviovaliokunnan esittelijä, kun on kyse vuoden 2018 menettelystä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitoksia sitä, että otitte minut vastaan tänä aamuna keskustelemaan tästä parlamentin painopistealueista unionin talousarviossa 2018. Kuten tiedätte, suurella enemmistöllä maaliskuun täysistunnossa hyväksyimme minun mietintöni suuntaviivoista ensi vuoden talousarviosta varten. Tässä mietinnössä toimme esille nämä tärkeimmät poliittiset prioriteetit meidän näkökulmastamme unionin talousarviota varten ensi vuodeksi. Nyt olemme sellaisessa vaiheessa, jossa odottelemme komissiolta talousarvion luonnosta. Se on tulossa toukokuun lopussa. Ja sitten tietenkin neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut pitäisi saada alkamaan. Tänä aamuna haluaisin lyhyesti esitellä tärkeimmät ja painopistealueet ensi vuoden budjetin varten, mutta erityisen tärkeää olisi kuunnella kollegoita, esittelijää ja poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä koskien tätä IMKO-valiokunnan lausuntoa. On tärkeää, että voisin kuunnella kollegoita ja nähdä, mitkä ovat tämän valiokunnan eh, erityisiä painopistealuetoiveita ja toivoisin, että tämä läsnäoloni niin tänään on, on alku yhteistyölle tänä vuonna. Olen aina, minun oveni on aina auki näitä asioita varten. Ja kun komissio on toukokuun lopulla talousarvioluonnoksen esittänyt, tämän jälkeen minulla olisi hyvin tärkeää tietää IMKO-valiokunnan kanta tästä erityisestä komission talousarvioesityksestä. Minun mielestäni meillä pitäisi olla kaksi tärkeintä prioriteettia ensi vuonna. Ensinnäkin kasvaa työpaikkoja ja turvallisuutta kansalaisille. Sanon tämän, koska uskon, että juuri tätä unionin kansalaiset odottavat työpaikkoja ja turvallisuutta. Kuinka tähän sitten päästäisiin? Tarvitaan kasvua, tarvitaan työpaikkoja, yksityise, se, yksityinen sektori on se, joka luo työpaikkoja, eikä julkinen sektori. Meidän roolimme on tukea ta- taloutta niin, että se on kilpailukykyisempi ja niin voidaan rajallisia resursseja käyttää parhaalla mahdollisella tavalla talousarviostamme niin, että talous on luotettavampi yksityisen sijoittajan silmissä. Tästä syystä haluaisin vahvistaa ohjelmia, jotka tukevat infrastruktuuria, tutkimusta, innovointia, pk-yrityksiä, yrittäjiä ja että tukisimme nuoria niin, että voitaisiin päästä eroon ja heikentää, vähentää tätä nuorisotyöttömyyttä. Sitten e, todella infrastruktuurifasiliteetti on helpotettua. Horisontti 2020 tutkimus ja innovaatio ovat tärkeitä. Eilen juuri oli hyvä kokous komissaari Moedesin kanssa tutkimuksen ja innovaation osalta. Tiedän, että COSME-ohjelma on myös tälle valiokunnalle hyvin tärkeä, koska sitä kautta tuetaan pk-yrityksiä ja nehän ovat kaikkein tärkeitä työpaikkojen luojia Euroopan unionissa. Suurin osa työpaikoista syntyy pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tietenkin Erasmus-ohjelma on tärkeä. Mehän tiedämme, että yli 60 prosenttia työ, työnantajista odottavat kansainvälistä kokemusta nuorista. Eli ei Erasmus ole ainoastaan vaihto jonka kautta voidaan oppia uutta ulkomaissa yliopistoissa, mutta se myös parantaa mahdollisuuksia saada paremman, paremmin maksetaan työpaikan opintojen päätyttyä. Tietenkin nuorisotyöllisyysaloite on tärkeä. Se on hyvä ohjelma, Nuorisotyöttömyys on liian korkea ja meidän on tehtävä kaikkemme sen vähentämiseksi, mutta meidän pitäisi olla myös valmiina parantamaan nuorisotyöllisyysaloitetta myös hiljattaisten tilintarkastustuomioisten kertomusten valossa, jossa todetaan, että, että tarvitaan ehkä joitakin sopeutuksia niin, että voitaisiin parantaa ohjelman vaikutuksia. Tämä olisi siis ensin, ensimmäinen prioriteetti kasvua ja työllisyyttä, sitten tu- turvallisuutta kansalaisille. Kuinka tähän sitten päästäisiin? Kuten tiedätte, otsaken kolme ja neljä äh, varat äh, ovat hyvin rajallisia. Mehän olemme tehneet paljon pakolaiskriisin osalta viime vuonna ja näin ollen nyt on, on pohdittava, kuinka päästään tuloksiin rajallisilla resursseilla. Kaikkein tärkeintä mielestäni on se, että tukisimme unionin virastoja, jotka ovat vastuussa oikeus- ja sisäasioissa Europol, Eurojust, Frontex ja EASO, turvapaikkavirasto. Olisi tärkeää lisätä niiden varoja aina kun se on mahdollista ja varmistaa se, että ne tekevät paremmin yhteistyötä ja vaihtavat paremmin tietoa keskuudessaan mitä tulee terrorismiuhkaan, ihmiskauppaan, asekauppaan, huumekauppaan. Uskon, että näiden virastojen kautta voisimme saada paremmin tuloksia aikaan rajallisilla resursseilla. Sitten kolmas asia, valmistelevat toimet puolustuksen alueella. Tämä on komission aloite. Euroopan unionissa meillä on kumppani, me olemme kumppanimaita, tarvitsemme on tärkeää, että käytämme puolustustutkimukseen vain kerran Euroopan tasolla, eikä 28 kertaa, ja jaemme sitten nämä tulokset. Uskon, että tämä valmisteleva toimi, jonka puheenjohtaja Juncker ja komissio on nyt tuonut käsittelyyn Julian King, niin uskon, että se on sellainen, jota kannattaa tukea. Sitten välitön naapurusalue sekä eteläpuolella, eteläinen ulottuvuus, naapuruspolitiikka ja, ja itäinen puoli – ovat molemmat tärkeitä huomioiden maahanmuuton tuomat haasteet etelästä päin ja, ja sitten aktiivisempi Venäjän tuolla idässä budjettivaliokunnassa näemme, että Libanonissa ja muualla voidaan tehdä paljon enemmän käytettävillä rajoilla, kun toimitaan puhe, pakolaismaiden alku, maiden ja, ja kauttakulkumaiden kauttakulku maiden kanssa Libanonissa ja Jordanissa no, pakolaiset kuluttavat tuhat euroa vuodessa, kun täällä ne ovat kuusi tuhatta. Voisimme siis toimia paremmin ja tukamalla heitä noissa maissa, ja se on myös poliittisesti helpompaa ja turvallisempaa unionille. Tässä nämä tärkeimmät prioriteettini. Haluaisin myös todeta, että kuten tiedätte, että tämän seitsemän vuoden moni MFF siitä sovittiin vuonna 2013. Silloin monet niistä suurista haasteista, turvallisuus, terrorismi ja maahanmuutto, eivät vielä olleet näkyvissä, emmekä niitä olleet ennakoineet. Siksi tuolla sanoimme, että tämä on tämä MFF, mutta puolessa välissä tarkastamme sitä. Nyt olemme todella tarkastelemassa tätä seitsemän vuoden monivuotista rahoituskehystä. Parlamentissa olemme tehneet omat tehtävämme. Me olemme neuvotelleet neuvoston ja komission kanssa ja pääsimme yhteiseen kantaan, joka oli kompromissi. Teimme oman puolemme työstä ja hyväksymme päätöksen nopeasti. Yleisten asioiden neuvoston piti se hyväksyä viime viikolla, mutta mm, yhdistyneen kuningaskunnan lukkiuttamistoimien jälkeen tämä on nyt sitten lykätty brittivaalien jälkeisen aikaan, mutta ei tämä ole toistaiseksi mikään ongelma, koska jos se hyväksytään myöhemmin vuoden aikana, niin se kyllä riittää silti, mutta mikäli tätä ei ollenkaan hyväksyttäisi, niin se olisi kyllä merkittävä ongelma unionin talousarviolle tuleviksi vuosiksi 2018, 19, 20, koska tarvitsemme joustavuutta, josta sovimme MFFn tarkastuksessa. Meidän on voitava osoittaa varoja eri tavalla kuin oli ajateltu vuonna 2013. Esimerkiksi Kosme-ohjelma, tämä on yksi esimerkki. Tämä on tärkeä ohjelma sisämarkkinoille ja pk-yrityksille. MFFn tarkastuksessa 100 miljoonaa enemmän on osoitettu Horisontti 2020 tutkimusinnovointi. 200 miljoonaa enemmän on osoitettu tähän ohjelmaan, koska se on menestyksekäs ohjelma ja monet tutkijat ovat mukana ja tarpeet ovat suuria, joten todella toivon, että neuvosto pystyy sopimaan MFFn äh, tarkastamisesta, tarkistamisesta niin, että saamme tätä joustavuutta, jota niin kipeästi tarvitsemme ensi vuoden budjettiin. Lopuksi vielä sisämarkkinoiden osalta tietenkin Tuuli 2020-ohjelma ja, ja kuluttajaohjelma ovat hyvin tärkeitä tälle valiokunnalle. Ne ovat hyviä ohjelmia ja ne, niiden täytäntöpanoaste on korkea joten olemme täysin sitoutuneita ja voimme vahvistaa sinne riittävän rahoituksen. Tässä kaikki omalta puoleltani. Niin nyt odotan teidän kantojanne, kysymyksiänne esittelijöiltä ja varjoesittelijöiltä poliittisista ryhmistä. Ja pyrin myös pysymään yhteyksissä teihin koko vuoden. Kiitoksia. Impressive. Tuli erittäin vaikuttava puheenvuoro. Kiitoksia, että teitä sen yhteenvedon tapaisen selvityksen. Daniel Dalton on todellakin isyyslomalla. Hän on valiokuntamme esittelijä. Anne van Bossauit puhuu hänen puolestaan. Ole hyvä Anneliin. Kiitos paljon Viki. Koska Dan ei ole täällä, hän pyysi, että luen ne asiat, joita hän halusi sanoa. Aivan aluksi hän haluaisi pahoitella poissaoloaan mutta olemme varmasti kaikki yhtä mieltä, että tämä poissaolo on hyvin perusteltu. Ja hänellä on toimistosta henkilöstä ottamassa tarkkoja muistiinpanoja päivän keskusteluista. Hän halusi sanoa, että valiokunnassamme kaikki ovat yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeää on, että Euroopan unionissa panostetaan sisämarkkina-alueeseen. Se on erityisen tärkeää unionin toiminnan kannalta. Tämä antaa lisäarvoa veronmaksajille. Ottaen huomioon lausunnon rajoitukset sanojen määrässä. En voinut mainita kaikkia niitä asioita, joita halusin mainita sisämarkkinakulutuksen suhteen, mutta mainitsen muutamia avainasioita lausunnossani nyt. Kilpailukyky ja kasvu tulevaisuudessa on riippuvainen siitä, miten pystymme käsittelemään digitaalivallankumousta. Sen tulisi olla prioriteetti talousarviossa. Kuluttajat ovat IMKossa työmme keskiössä kuluttajien edut tulisi olla talousarviossa tärkeä horisontaalinen painopiste. Euroopan kuluttajakeskusverkosto ja välineet kuten Solvit ovat erityisen tärkeitä. Lisäksi on tärkeää, että huolehditaan tärkeistä välineistä, jotta voidaan katsoa tässä markkinoille niin toimikunnalla UCC-tulli, menettelyjen joheva toiminta ovat myös erityisen tärkeää. Palvelut ovat tärkeitä, jotta voidaan kiinnittää huomiota Euroopan unionin kilpailukykyyn, ja tätä mieleen on tärkeää, että Euroopan standardin järjestöt saavat riittävästi tukea. PK-yritykset, kuten te myös ansiokkaasti nostitte esiin, ovat elintärkeitä talouden kannalta, joten on erityisen tärkeää, että Kosmelle ja yritys Euroopan verkostolle annetaan riittävästi määrärahoja. Sisämarkkinoiden toiminta on meidän kaikkien vastuu, mutta resurssit ovat rajalliset. Meidän, me säästämme varoja, mikäli panostamme sisämarkkina-alueisiin ja sen toimintaan. Odotan innolla tiivistä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos oikein paljon. Thank you. And now, uh... Kiitoksia. Nyt sitten varjoesittelijä, että Antonio Lopez Isturis ensimmäisenä. Um, first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset ystävälleni ja kollegalleni Siegfried Muresanen siitä, että hän tuli valiokuntaan selvittämään tätä asiaa ja kuuntelemaan meidän kommenttejamme. Valittava kyllä. on hankalaa kommentoida, mikäli esitellä omasta ryhmästä. Minun on vaikea puhua mitään häntä vastaan. Kuten puheenjohtaja sanoi, saimme erinomaisen selvityksen kahdesta perustavoitteesta. Mutta mitä yksityiskohtiin tulee, ensikin sanoisin, että sosiaalinen Eurooppa on asia, jota kansanpuolue myöskin puolustaa. Kaikkein tärkeintä on työpaikkojen luominen tässä suhteessa. Tässäkin yhteydessä, kuten jo kuulimme, olemme mieltä ECRn perusperiaatteen kanssa. Mekin haluamme, että PK-yritykset otetaan tärkeäksi prioriteetiksi budjetissa. Työpaikkojen luominen toteutuu 90 prosenttisesti PK-yrityksissä. PK-yritykset vastaavat 90 prosentista uusista työpaikoista. Kiitoksia Sigrid tämän huomioon. Olin aikonut mainita erään seikan Kosmen ja eurooppalaisen verkoston, mutta ne tulivat täällä jo mainituiksi, joten uskon, että olemme suurin piirtein samalla linjoilla. Mitä turvallisuuteen tulee, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua myöskin avaruusinvestoinnista – Kenties kun puhutaan turvallisuudesta, kannattaa tarkastaa myöskin Galileo- ja Copernicus-investointeja. Tämä hyväksi pelkästään Euroopan kansalaisille, mutta myöskin turvallisuutenne näiden myötä paranee, mikäli me parannamme tutkimusta, innovointia ja rahoitusta näihin. Rajavalvonta ja tulli, unioni, näistä en sano mitä teidän kanssanne. Ne ovat meidänkin tärkeimpiä prioriteettejamme tilo ilomielen katsomaan, kuinka tämä budjetti tästä kehkeytyy, miten me voimme siihen vaikuttaa. Saattaa, että löydämme jotakin kritisoimisenkin aihetta myöhemmin. Kiitos Sigrid. So, no one from the socialists? Eikö sosialisteista ole yhtään puheenvuoropyyntöä? Te olette kaikista samaa mieltä. Tästähän tulee tosi helppoa. No sieltäpä se Dita Charansova, liberaalista, olkaa hyvä. I do agree also with Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanottiin. Tästä yleisestä talousarviosta on totta, että meillä ei ole mitään erityisempiä ongelmia. Toivomme vain, että pilottiprojektimme hyväksyttäisiin. Erityisesti se, joka koskee verkkoon pääsyä. Tämähän hyväksyttiin viime vuonna ja sitten lisää rahoitus tutkimus koskien näitä tuotteita, joissa on eri laatuja. Tiedän, että Olga Shinilova on yhtä mieltä kanssani tässä. Mitä sitten tulee lausuntoon? Olen lausuntoluonnoksesta oikein tyytyväinen. Siinä heijastellaan juuri täsmälleen sitä, mitä totesimme viime vuonna. Viimeinen kappale on ehkä vähän liikaa joillekin. Siitä voin olla yhtä mieltä. Saatan tehdä joitakin tätä arkistuksia tähän. Kuten kaikki tiedämme, 2019 talousarviota on sopeutettava huomioiden yhdistyneen kuningaskunnan lähteminen, ja tämä pitäisi ottaa huomioon jo vuoden 2018 ja 2019 talousarvioehdotuksissa. Kiitoksia. So are there... Onko muita kommentteja vielä tähän aiheeseen? Andrea Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon Siegfried, meidän kantamme on ennalta arvattava. Valiokunnassa on etuna se, että katsomme, että haluamme luoda taloudellisen pohjan sisämarkkinoille, ja tämä täytyy varmistaa unionin talousarvion kautta. Tehtävät täytyy muokata sellaisella tavalla, että sisämarkkinoilla sisämarkkinoista kaikki voivat hyötyä ja saavat aikaan Sarakan talouskasvua. Kollega Daltonin näkemykset ovat selvillä. Hän katsoi, että taloudellisen yhteistyön keskiössä ja talouskasvun kannalta erittäin merkittävä on juuri sisämarkkinoiden kehittäminen. Budjetista siellä ei kovinkaan paljon mainita. Pilottihankkeet ovat meille erittäin tärkeitä. Olen erittäin kiitollinen kollegoille, jotka ovat viitanneet esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuuteen – Tätä voitaisiin täsmentää sellaisella tavalla, että elintarvikkeita myydään usein samoilla nimillä eri puolilla Eurooppaa, mutta sisällöstä ei ole niin varmaa tietoa. Hienoa, että nyt on halutaan varmistaa, että kaikki tässä noudattavat samoja sääntöjä. Kiitos. Catherine Steiner. Edustaja Steiner. Thank. Kiitos. Kiitos myös budjettivaliokunnan esittelijälle, että tämä on keskustelussa meidän kanssa. On hyvä, että talousarviosta keskustellaan myös täällä sisämarkkinavaliokunnassa. Näin saamme yhtenäisemmän kuvan tästä tilanteesta. Horisontti 2020 on ollut erityisen menestyksessä, kuten mainitsit. Tämä poikkiluotava yhteistyö Euroopan unionissa on kantanut hedelmää. Ja Tämän rahoituksen kasvattaminen on erityisen tärkeää, jotta tätä ohjelmaa saadaan eteenpäin, varsinkin kun me kohtaamme uusia haasteita. Talousarvivaliokunnassa on puhuttu tästä maantiedosta vastaan erinomaisuus kaksintaistelusta. Tässä halutaan kiinnittää huomiota tähän erinomaisuuteen. Siinä saadaan lisäarvoa tässä puolivälin arvioinnissa. Voisitko kertoa hieman vielä lisää tästä puolivälin arvioinnista? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Vai haluatteko kuulla nyt kommentteja näihin kysymyksiin pikemminkin? Olkaa hyvä. Madam Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sen, minkä kollegat Van Bössöitä ja varjoesittelijä Lopes Isturissa sanovat digitaalisesta vallankumouksesta, kilpailukyvystä, finanssipoliittisesta vastuusta, pk-yrityksistä ja siitä, että Galileo Copernicus ohjelmaa täytyisi vahvistaa. Kaikki näihin sanon kyllä, olen täysin samaa mieltä. Olen aivan samalla linjalla itsekin. Antonio Lopes sanoi tärkeän asian sosiaalisesta Euroopasta. Tämä kuuluu minunkin suuntaviivoihini jotta voimme varmistaa vakaan hyväpalkkaisen työpaikan Euroopan kansalaiselle. PK-yritysten asema on erittäin tärkeä, niitä täytyy voida investoida. Tästä syystä sosiaalinen komponentti, se, että on sosiaalisesti hyväksyttävät kestävät työpaikat, tämä on minäkin erittäin tärkeä asia. Tämän mukana niissä suuntaviivoissa, jotka maaliskuussa hyväksyttiin täysi, täysistunnossa. Rajavalvonnasta totesin seuraavaa. Antoni Lopes mainitsi myöskin tämän rajavalvonta- ja turvallisuusunioni. Meidän pitäisi vahvistaa unionin ja joiden vastuualueeseen kuuluvat oikeus- ja sisäiseen piiriin kuuluvat asiat. Tärkeimmät tavoitteet ovat juuri nämä rajasuojelun parantaminen Frontex, EASO, Europol, Eurojust. Näiden täytyisi juuri päästä tähän tavoitteeseen. Rova van Bossai puhui finanssipoliittisesta vastuusta Kyllä, kyllä. Kuten sanoin, me päätimme monitoista rahoituskehyksistä vuonna 2013 olettaen, että on jotakin, tai silloin määritään jotakin prioriteetteja, sitten on uusia prioriteetteja, jotka liittyvät turvallisuuteen, terrorismiin, pakolaiskriisiin esimerkiksi. Jotta voimme rahoittaa nämä asiat, on täysin selvää, että joudumme saamaan enemmän irti jokaisesta Euroopasta. Suikaperusteinen budjetointi on tarpeen ja täytyy katsoa, että varojen käyttö on mielekästä. Tämä on erittäin tärkeää. Te kutsutte meidän finanssipoliittinen vastuu. Juuri siitä nyt on kyse. Kollega Charansova mainitsi sen, että yhdistyskuningaskunta lähtee unenista. Brexit ei tule tapahtumaan vuonna 2018. Vuonna 2018 yhdistynyt kuningaskunta on edelleenkin EUn jäsenvaltio täysin velvollisuuksineen ja oikeuksineen. He joutuvat maksamaan uuden talousarvion ja hyötyvät uuden talousarviosta niin kuin nytkin. Mitään suoraa vaikutusta ei perikisistä ole vuonna 2018 talousarvio, mutta olette aivan oikeassa. Vuodesta 2019 eteenpäin vaikutukset alkavat näkyä. 2018 on epäsuoraa vaikutusta. Kuten sanoin, yhdistynyt kuningaskunta on nyt estämässä monivuotisrahoituskehysten tarkistamista neuvostossa. Mutta niin kauan kuin on, jos kuningaskunnan jäsen se hyötyy ja joutuu maksamaan MFFn uudistaminen kuitenkin on tarkistaminen tässä, tässä yhteydessä erittäin vaikea. Mikä tämä hyväksytään heinäkuussa ystävän kuningaskunnan vaalien jälkeen, se on vielä riittävän ajoissa. Saamme liittävästi rahaa koos meidän horisontti 2020 muihin ohjelmiin, ja sitä joustavuutta, jota kaivataan niin kipeästi monivuotisten rahoituskehysten tarkastelun yhteydessä saada myöskin. Rova Steiler, Horisontti 2020 ohjelmasta. Tosiasia on seuraava. Olemme luoneet esiin rahoituksen ja Junckerin investointiohjelman. Tämä oli oikea pyrkimys muuta kuin esiin luentiin. Silloin Euro- verkko Euroopan välineestä horisontti 2020 leikattiin, ja olemme nähneet nyt seuraavaa kehitystä tutkimusohjelmien ja Horisontti 2020 hankkeiden rahoitus on nyt tällä hetkellä 13 prosenttia verrattuna edelliseen 13 prosenttia vähemmän hankerahoitusta kuin edellisessä rahoitusnäkymissä. Kaikkia hyvää tutkimusta ei voida rahoittaa, koska meidän täytyy saada enemmän aikaan uuden talousarviolla kuin ennen. Tästä syystä vuodesta 20 ohjelman varojen lisääminen on tarpeellista – mutta niin ikään kuten te totesitte, parhaat hankkeet täytyy vain rahoittaa. Minun täytyy sanoa nyt suoraan, että Horisontti 2020 on hyvä ohjelma. Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa ovat suurimpia avunsaajia hyvästä syystä, koska näiden maiden yliopistot ovat huippuyliopistoja. Minun maani Romania sai vain 60 miljoonaa ratuskehysten hyväksyn sinäkin. Tämä on pieni summa. Minä puolustan ja muut muutkin uusien jäsenvaltioiden kollegat puolustavat Horisontti 2020 ohjelmaa. Uusien jäsenvaltioiden että sanovat, että okei, mutta paljonko me saamme? Vastaavakseni teidän kysymykseenne, kyllä, huippuosaaminen on juuri se, mitä meidän täytyy tukea. Ja mikäli maantieteellinen jakama olisi tärkein prioriteetti, niin silloin uskottavuus kärsisi. Tämä on suuri haaste joka tapauksessa. Nyt ei pitäisi rahoittaa hankkeita pelkästään siksi, että ne tulevat Unkarista tai Bulgaarista, vaan pikemminkin meidän pitäisi tukea tutkijoita niissä maissa, jossa on parhaat hankkeet, hankeehdotukset, yhteistyötä yliopistojen välille ja myöskin uusien jäsenvaltojen yliopistojen välille täytyisi luoda, jotta nekin voisivat tehdä kilpailukykyisiä hankeehdotuksia ja saada rahoitusta 2020 ohjelmasta. Huippuosaamista meidän täytyy tukea, mutta myöskin edistää tutkimusta sen valtioissa. IMKO-valiokunnan talousarvion osalta Andra Schwab jo puhuikin, puolitin rakenne on tärkeä sillä sen kun se on. Pilottihankkeista totesin Schwabille, tänään taisi olla ja IMKO-valiokunnan piti lähettää budjettivaliokunnan ehdotukset tänään viimeistään. Me haluamme rahoittaa parhaita mahdollisia A- tai B-luokan pilottihankkeita komission tuolle. Kiitoksia tästä hyödyllisestä keskustelusta. Kiitos Sigrid. Toivotan sinulle kaikkia onnea ja menestystä. Kiitos myöskin vierailemme. Täällä on paikalla Andrew Walker, joka on yhteisten kuningaskunnan lakimiesliiton vastaavalittu johtaja, eli oman alansa huippuosaaja. Aamu kahvilla keskustelen kanssa siitä, kuinka sisämarkkinat ja palvelut toteutuvat lainoppineiden kannalta, kun on kyse lakimiehestä, kirjanpitäjistä niin poispäin, ja kuinka tärkeää on ihmisten jokapäiväisen elämän kannalta se, että mikäli saa tuomioistuimen päätöksen yhdestä jäsenvaltiosta, tuo pätee tuo päätös muissakin jäsenvaltioissa. Esimerkiksi mikäli perhe hajoaa Siinä on rajat ylittävä vaikutus, on tämän tärkeä sisämarkkina, on todista vaikutus todisten ihmisten elämään. Kiitoksia siitä, että olette tehneet työtä budjetin puolella sen puolesta, että näin myöskin on jatkossakin. Kiitoksia Andrew, että tulit valikuntamme kokoukseen. Te olette erittäin hyvä sisämarkkinan puolesta puhuja. Sitten Dan Daltonin mietinnön yksityiskohtiin voidaan pureutua hän on laatinut lausuntoon luonnoksen IMKO-valiokunnan toimialaan kuuluvista asioista. Anneliin, haluatko sinä vielä esittää puheenvuoron hänen puolestaan? I think that I've already... Kiitos Vikki, varmaan sanoinkin jo tärkeimmät asiat aikaisemmassa keskustelussa, joten hänen esittämät prioriteettinsa ovat hyvin selkeitä. Ja nämä hänen lisäämänsä erityisemmät asiat, jotka koskevat eh, niin, että, eh, niin kuin tämän, hänellä on hyvin rajallinen merkkimäärä tässä lausuntoa varten, joten ei minulla ole tässä mitään lisättävää. Antonio, halusitko sinä lisätä tähän mitään, et puheenjohtaja? SD, onko teillä kommentteja tästä Danin lausunnosta. Julia, kukaan vihreistä? Mm, kaikki on nyt selvää. Tarkistusten takaraja on huomenna kello 12. Annelin, kuten sanoit, Dan itse tulee lisäämään Haluaako hän tukea tälle vai mikä hänen ajatuksensa on? So we can check. Minun on tarkistettava hänen toimistonsa kanssa. Also add a... Katsotaan, halutaanko sitten muiden yhtyvän näihin tarkistuksiin. Mm, tämän sanottua niin voimme siirtyä äänestyksiin. Annamme vielä muutaman minuutin aikaa kaikille saapua paikalle. Okay. That was nice they were You are going to record this. Why? To vote? No niin, voimme nyt aloittaa äänestykset. Ok, si tu veux, tu peux rester pour le... Comme ça, moi, je vais suivre et tu fais... So we're just, just waiting. Odottelemme tässä vielä hetken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 may be wrong, but I think she is. Ladies and gentlemen, just before we... Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin äänestys alkaa, minulla on kaksi ilmoitusasiaa. Ensimmäinen on se, että meidän on onniteltava Dan Daltonia ja hänen vaimoaan Silkaa. Aleksi Vavan syntymästä. Dan ja Silka Tiedämme, että tämä on EPP, ECR ja saksalais-britannialainen allianssi. Olkoon tämä allianssi vahva ja pitkäikäinen. Tämä taitaa olla toinen sisämarkkinavauva. Onnittelut. Tulkoon vielä sisämarkkina lapsia lisää. Onnittelut lykkä pyttyyn. Tässä on vaikeat muutama kuukausi takana. Hieno, että Aleksius on nyt saapunut pienikokoisena, mutta kuitenkin terveenä ja turvassa. Minut Minä olen ensi viikolla vaalikiireiden tähden täällä, mutta koska vaalit ovat melko epävarmat, niin saa nähdä, miten käy. Tämä saattaa olla viimeinen kerta, kun minä olen täällä, koska olen siis vaaleissa ehdolla Iso-Britanniassa. On suunnaton kunnia toimia tämän valiokunnan puheenjohtajana ja on ollut suuri kunnia toimia tässä tehtävässä. No, tässä on parlamenttivaalit edessä, joten en tiedä, miten sinne käy. Olen sitä mieltä, että on tärkeää, että Lontossa on kokeneita Euroopan politiikan asiantuntijoita ja sen tähden minä olen ehdolla. Mikäli minut valitaan, niin olkaa ystävällisiä, olkaa yhteydessä, tulkaa teelle parlamenttiin. Me olemme tehneet hienoja asioita viime vuosien aikana. Mikäli minä palaan 40 päivän kuluttua tänne, niin sitten yhteistyö jatkuu, ja mikäli ei, niin ollaan silti tiivissä yhteistyössä. Tämän sanottua, niin siirrymme käsittelemään yhteis So can we move on to the vote? Käsittelemme siis yhteistyötaloutta. Eurooppalainen ohjelma Euroopan yhteistyötaloutta koskeva toimintasuunnitelma. 28 on ensimmäinen raukea. Seuraavaksi meidän on siirryttävä sivulle 25 äänestyslistalla. Tarkistukset 244 ja 245, ne ovat identtiset, ne ovat poistoja. 25 sivulla siis Tarkistukset 244, 245 puolesta vastaan. Tämä hylätään. Tämän sanottua voimme siirtyä kompromissin 26 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tarkistetaan 32. Oletko kaikki äänestäneet? Ensimmäinen sivu, tarkistus 32. Hylätään. Empl 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistetaan Embl 3. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kiitoksia. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sama enemmistö. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta. Tässä sanotaan, että ECR hyväksyi tämän kompromissin, vaikka niin ole puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissiin neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yksi, kaksi, Tran kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 ja 112 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys on tapahtunut. Äänestys on tapahtunut. Äänestys on suljettu. Tämä hyväksytään. 113. 114 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Se oli 114, nyt 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan. Yksi ECR ääni liikaa. Hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 3. Anteeksi, Itre 11 puolesta vastaan tyhjää. Rau, tämä hylätään mielestäni, mutta katsotaan vielä sähköisesti. hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta on sama kuin edellinen kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjä, Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 155 on hylätty. 156 puolesta tässä siis 156 se kohta, tämä ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 5, 7, 1, 5, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 177 puolesta vastaan tarkistetaan. Kiitoksia. That is adopted. Hyväksytty. 178 puolesta ty- vastaan tyhjää. Hylätty. 1.80 raukeaa. 1.82 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. nolla puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205-206 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 207 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 208 puolesta se raukeaa. 209 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 214 215 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä 224. Kaksi kaksi neljä on kyseessä. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi, kolme, seitsemän. Erilainen äänestyslista puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emplu 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 290 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 292, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 ja 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empul 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas tämä. Emplu 13. Hylätty. Emplu 15. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko äänestää Empl 10 36 yhdessä. No, tehdään sitten siis tämä 30 ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten voimmeko äänestää ryppäänä? Voimmeko äänestää yhdestäkään ryppänä? Kymmenen ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 14, 21, 22, niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. In favor. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. 342 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3. 4, 9. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351 ja 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko nyt ottaa ITRE 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 19 tarkistan koneellisesti. Tran 6 on kyseessä hyväksytty. Tran 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 365 puolesta vastaan tyhjää. tarkistetaan koneisesti 365. Olin oikeassa. 365 meni läpi, 366 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti hylätty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, Yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Yhdeksän. Se raukesi. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. hyväksytty. 12 puolesta vastaan hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19, ei kun 19 on rauennut, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksikymmentäkaksi ja 23 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. hyväksytty. 22 ja 23 menivät läpi, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta työllisyysvaliokunnan B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, työllisyys C puolesta vastaan tyhjää hylätty, tyylisyys D puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tyylisyys E puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tyylisyys G puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tyylisyys L puolesta vastaan tyhjää, hylätty. L on hylätty. Haluatteko te tarkistamme tämän? Pyydän anteeksi. Sen olisi pitänyt mennä läpi. Tässä oli vähän kiirettä, mutta se meni läpi. Sitten vielä loppuäänestys. Äänestys päättyy. 31 ääntä puolesta, yksi vastainen ja kolme tyhjääntä. Nikola, onnittelut sinulle. Tämä oli aivan loistotyö, jonka sinä teit. Minulle oli suuri ilo ja kunnia olla varjoesittelijänä tässä kysymyksessä. Ole hyvä vielä, Nikola Dante. Grazie. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä. Tämä on ollut aikamoinen urakka, mutta olemme saaneet todella kunnianhimoisen ja tasapainoisen kannan parlamentilta täysistuntoa varten. Kiitoksia todella kaikille. Um, thank you very much. The next... Kiitoksia. Seuraava asia esityslistallamme on keskustelu eurooppalaisesta sähköisen viestinnän käytännön säännöstöstä. Mikäli ettei aio jäädä tänne kuuntelemaan tätä keskustelua, voisitteko ystävällisesti lähteä täältä vähin äänen. Mikäli haluatte tänne jäädä katsomaan Daniel Daltonin vauvan kuvia, niin sekin kyllä käy, mutta meillä on kyllä tärkeä aihe estysistä seuraavaksi. Very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 So we're move on to... Siirrymme nyt sitten keskustelemaan Dita Charansavan lausunnosta, jonka aiheena on eurooppalaiset sähköisen viestinnän säännöt. Olen nähnyt ennenkin hyvin monimutkaisia lainsäädäntöaloitteita parlamenttikaudella, niin tämä kuuluu kaikkein monimutkaisimpien joukkoon mutta tämä on myöskin erittäin tärkeä asia kansalaisten kannalta. ITRE on vastuuvaliokunta. IMKO on mukana valiokuntien yhteistyömenettelyssä työjärjestyksen artiklan 154 nojalla. Meillä on yksin oikeus tietyistä asioista, kun on kyse sihteeristöllä Tämähän on päästy. Esimerkiksi kun on yleispalvelun velvoitteista kyse, tämä kuuluu meidän yksinomaiseen toimivaltaamme Nämä hyväksytään näitä koskevat asiat Itravalkonsa ilman äänestystä. Esittelijämme tulee johtamaan neuvotteluita näistä elementeistä, jotka kuuluvat meidän toimialamme kolmikantaneuvottelussa. Kyse on uudelleen laaditusta toisinnosta. Voimme tehdä tarkistuksia vain niihin osiin ehdotusta, joihin on tehty muutoksia. Annan nyt saman tien puheenvuoron Diitalle jotta hän voi kertoa oman kantansa asian. Tiita Charansova. Uh, yes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt todella vielä kerran todeta sen, että tämä ei ole ainoastaan im- lausunto, jossa Imkola on monilta osin todella yksilöoikeudella tässä käyttövaltakuntainen yleispalvelut ja loppukäteen oikeudet. Tässä meillä on yksinomainen toimivaltuus ja haluaisin, että keskittyisitte kommenteissanne tähän osaan, koska kun se on täällä hyväksytty, niin näistä asioista tulee sitten jo suoraan osa neuvottelumandaattia. Lausuntoluonnoksesta tärkeimpiä asioita. Ensinnäkin ehdotan, että, että poistetaan yleisesti numeroihin perustuvat henkilöiden väliset viestintäpalvelut tästä työstä osasta. Täällä on erityisesti televiestintäyritykset, jotka eivät halua perustella kunnolla, miksi tämä pitäisi tässä säädellä. Kukaan ei ole kertonut minulle, pystynyt kertomaan minulle, mitä hyötyä kuluttajille olisi siitä, että nämä velvoitteet, näitä velvoitteita sovellettaisiin verkkopalveluihin eikä mitään markkinaepäonnistumista tässä ole todettu. Artikla 95 ja 96 edellyttävät tietoja ja myös osastossa näin on. Jos täällä katsotaan vaatimuksia yksi kerrallaan, niin mikään näistä ei ole relevantti tällaisia palveluita varten tänä päivänä. En usko, että meidän pitäisi säännellä ainoastaan sääntelyn takia, Luultavasti tästä tulee ainoastaan ongelmia alueille, joissa niitä ei tällä hetkellä ole. Olen myös ehdottanut, että poistettaisiin nämä koneiden, koneiden väliset viestinnät ja niitä koskevat vaatimukset loppukäyttä, loppukäyttäjiä koskevassa osa, osiossa eivät lisää juurikaan mitään. Sitä myös asioiden eh, esineiden internet, joka on hyvin voimakkaasti kasvava alue älykkäät verkostot ja autot tulevat nor- käyttöön normaalien inter- internetpalvelujen kautta. Tämä direktiivi ei täysin kat- kata IAS-palveluja ja koneiden välisiin toimiin. Joka tapauksessa voidaan soveltaa muita direktiivejä – sanotaan, että ne pitäisi olla direktiivin yleisessä soveltamisalassa koskien turvallisuutta, artikla 4041 ja e-yksityisyysdirektiivi myös. Sitten Euroopan sisäiset puhelut. Tähän olen tehnyt uusia ehdotuksia. Tämä oli parlamentin ehdotus viimeisen televisiointipaketin neuvotteluiden aikana ja uskon, että se on edelleen ajankohtainen huoli kuluttajille – niin kuin pääsimme eroon verkkovierailusta, meidän pitäisi myös näistä mm, kaukopuhelukorvauksista päästä eroon. He, kulut on perusteltava. Suurimmassa osassa tapauksista tämä tarkoittaa, että, että hinta olisi sama Euroopan sisällä missä tahansa kuin, kuin naapureiden välissä. On aika vaikea perustella satakertaiset hinnat kuin todelliset hinnat operaattoreille. Tästä ei siis mitään uusia hintoja vahvisteta Saksasta tai Tsekin tasavallasta. Puhelun hinta olisi erilainen, mutta se ei toisi mitään lisää siihen, mitä nykyään maksetaan. Jos tämä hyväks, hyväksytään, niin, niin voitaisiin saada kunnollisia, kun, hyvänlaatuisia pu, puheluita sen sijaan, että käytetään huonolaatuisia verkkopuheluita. Olemme valmiita maksamaan laadusta, mutta tässä on tietyt rajat. Sitten hyvin usein meillä on kokoomuksia siitä, että olemme, olemme odottaneet teknikkoa kotiin koko päivän, eikä hän ole tullut ollenkaan. Tästä tulee vain Tästä pitäisi tulla rankaisuja operaattoreille, jotka eivät pidä kiinni sanastaan. Minun mielestäni tätä asiaa olisi vahvistettava sieltä vain puoli lausetta. On monia asioita, jotka eivät ole vielä mukana, koska näistä asioista on puhuttava osapuolten kanssa. Sitten nämä hätäpuhelut, puhelimemme pystyvät kertomaan hätäpalvelulle täsmällisen sijaintimme, mikäli annamme tämän tiedon BSS-palvelulle. Meidän puhelimeemme voivat suoraan kertoa hätäpalvelulle, että olemme tällä hetkellä huoneessa 1G2, 1G3. Näin voidaan säästää aikaa ja ihmishenkiä. Siksi on tärkeää, että se on mukana lausennossa. Tarkistuksella pyritään tekemään tähän lisäys eikä korvaamaan mitään. Tulee olemaan aina tilanteita, joissa puhelin ei voi näitä sijaintitietoja jostain syystä lähettää ja silloin on, tarvitaan toista tekniikkaa. Edelleen eh, henkilöt, joilla on vamma, on huomioitava. Pyrimme tälle viestintä alan nyt saattamaan vain samalle tasolle aiemman sääntelyn kanssa, mikäli neuvosto sen lukkiuttaa valiokunnan hyvän työn hyvästä työstä riippumatta. Meidän pyrittävä toimimaan niin, että kaikki käteet voivat palvelut hyödyntää. Yhdysvalloissa tämä on jo käytäntö, joten meillä on siis käytännön esimerkki hyvästä täytäntöönpanosta. Täällä on monia muitakin muutoksia, mutta Haluaisin nyt kommentoida ainoastaan yleistä palveluosiota. Viime kerralla tuin komission ehdottamia muutoksia nykysääntöihin. Internet on hyvin tärkeä yhteiskunnallemme ja se voidaan nähdä tällaisena käyttöhyödykkeenä. Se on hyvin yhtä tärkeä kuin sähkön tai kaasun jakelu. Sen pitäisi olla kaikkien saatavilla, myös vammaisille henkilöille jotta he voivat olla täysimääräisesti osa yhteiskuntamme. Siksi olisi otettava käyttöön sosiaaliset hinnat operaattoreille jäsenvaltioissa, ja mikäli tämä ei riitä, olisi vielä tarjottava lisäapua ähm, heikommassa asemassa oleville kansalaisille. Artiklassa 18 tämä äh, sana shall ei siis ole mikään virhe. Ähm, verkkoon olisi tarvittava, turvattava pääsy kaikille kuluttajille – ja on noudatettava verkon neutraalius, no, neutraaliutta eikä mitään eh, rajoitettua pääsyä siis tässä turvata. Tämä on tehtävä selväksi. Mitä sitten tulee kustannuksiin? Tuen edelleen komission nykyistä ehdotusta, jonka mukaan yleispalvelukustannukset pitäisi olla jäsenvaltion harteilla. Mitä enemmän tähän perehdyn, sitä paremmin ymmärrän että nämä sosiaalisetkin tarifit ovat tärkeitä. Kiitoksia ja odotan kommentteja. Thank you very much. Kiitoksia paljon tietä. Lambert van Roy kansan puolesta on ensimmäinen puhuja. Kiitoksia paljon tilaisuudesta osasta keskustelun ja kiitos hyvästä valmistunut työstä esittelijälle. Tietystikin me kaikki pitäydymme omiin valtuuksiemme IMKossa. Mutta muutama kommentti koko tästä soveltamisella kysymyksestä ja siitä, mikä neuvoston asenne on uusiin palveluihin ja uuteen maailmaan. Uskon, että neuvosto on hyvin vastahakoinen. Tämä on osoittautunut viime vuosina eri hankkeiden yhteydessä, kun me puhuneet jäsenvaltioiden kompetenssista – ja siitä, miten ne valmistautuvat verkkovälitteiseen maailmaan, uuteen palvelumaailmaan. Jäsenvaltiot ovat liian vastahaukoisia. Ja mitä se tehdä vahvasti, vahvaa yhteistyötä ITREn kanssa, jotta parlamentin kannasta tulisi olla vahva. Koska nähdäkseni neuvoston puolella on edelleenkin monen kirjeveläistymistapoja. Ja kun vertaa Eurooppaa muuhun maailmaan, me haluamme olla kilpailukykyisiä ja toimia asianmukaisesti eri osapuolille ja yrittäjille. Halutaan antaa tasapuoliset kilpailumahdollisuudet, olipa sitten kyse teleliikennealan yrittäjistä tai muista toimijoista. Tarvitsemme yhtenäisen parlamentin kannan ja vahvan neuvotteluaseman. Tuen tässä täysin nyt tehtyä ehdotusta, että pysytään tässä tiukkana tässä kysymyksessä. Sitten sisällöstä. Nähdäkseni on tärkeää, että kun omaksutaan paremman lainsäädännön lähestymistapa, ettei sotketa asioita keskenään. Tiitä sanoi aivan oikein, että esimerkiksi koneelta koneelle viestintä on uuden maailman asia. Esimerkiksi auto voi kommunikoida ulkopuolisen maailman kanssa. Tämä täytyy ottaa myöskin huomioon teleliikennelän sääntelyssä. Eri toimijat voivat tulla kuvan mukaan joko teollisuus itse tai sitten telekom puoli, mutta ei pidä sotkea kaikkia asioita keskenään, koska asioiden sotkeminen to- toisiinsa ei ole parempaa lainsäädäntöä. Meillä täytyy olla mahdollisuus, tai antaa mahdollisuuksia kehittää asioita eikä rajoittaa kehitystä. Kolikon toinen puoli on, että mikäli otetaan nyt tämä koko paketti käsittelyyn, ja mikä tästä paketista otetaan pois monia asioita, jotka eivät ole numerisia, perustu numeroihin, niin loppujen lopuksi nähdään, että tästä koituu tiettyjä velvoitteita. Kansanpuolue katsoo, että tämä lainsäädäntö tuo teleliikennälle enemmän rajoituksia ja hankaluuksia, ja muut sitten ikään kuin ovat tilanteessa, että ne pystyvät tienamaan valtaisia summia Yritykset tällä alalla. Ne pystyvät tekemään investointia saamaan voittoa. Ne ovat paremmassa asemassa kuin perinteiset teleliikennealan toimijat. Kansanpuolue haluaa katsoa asiaa ja pyrkiä luomaan tietyn tasapainon. Tässä valossa teemme tarkistuksia. Sitten konkreettisempia huomioita Te puhuitte yleispalvelun velvoitteesta. Olen täysin samaa mieltä. Kansanpuoli on täysin samaa mieltä jäsenvaltioiden roolista, kun on kyse. Ja toissijaisuusperiaate ja asianmukainen tasapaino kysymysten välillä. Tämä asia liittyy myöskin jäsenvaltioihin. Joskus täytyy painaa eteenpäin. Oli rakennerahasto asiassa esittelijänä nyt on 13 miljardia rakennerahastopuolella, jotka voidaan antaa esimerkiksi toimille, jotka pystyvät saamaan aikaan 30 gigabittiä tulosta satelliittipalvelun tarjoajat voivat sitten parantaa kapasiteettia, niin joskus on hyväkin antaa teknisiä suuntaviivoja, ja BEREC voisi olla tässä suhteessa erittäin tärkeä toimija. Yhdeksän vuotta. Yhdeksän vuotta olisi aikaa hoitaa ihmiset kuntoon. Herran Jumala, yhdeksän vuotta. Maailma ehti talvella muuttua kolmeen otteeseen. Aikataulun suhteen pitäisi yleispalvelun kohdalla saada kyllä enemmän painostusta aikaan. Ja sitten kuluttaja, tietystikin, on tärkeässä asemassa. On tärkeää, että tiedonsaanti ja avoimuus varmistetaan, että kuluttaja saa tietoa. Uskon, että teitte jo monia hyviä erotuksia tässä suhteessa. 24 vuotta on liian rajoittunut lähestymistapa 12 kuukautta se parempi ja riittävä tiedonsaanti, mikäli kuluttaja haluaa esimerkiksi tänä aikana vaihtaa palveluntarjoajaa. Tätäkin pitäisi selventää. For this intra, um... Sitten Euroopan sisäiset puhelut. Tässä kohtaa te levititte oven apposen avoimeksi. Wow. Roomin keskustelussa asioista puhuttiin ja uskoakseni tämä teidän avauksenne tuo mukanaan. Siihen liittyy tiettyjä etokin, mutta kun tarkastellaan taustalla vielä lukuja, on olemassa vaihtoehtoja. Voi käyttää esimerkiksi muita palveluita. Pitäisi katsoa, mihin markkinoiden osaan mikin asia liittyy. Minä olen tässä myönteisellä kannalla. Kansanpuolue suhteutuu tähän suopealla silmällä, mutta lähestymistavan pitäisi olla mielekäs, kohtuullinen. Pitäisi katsoa, kuinka pitkälle voidaan mennä kompromissien kohdalla sitten myöhemmin. Tämä jää nähtäväksi. Sitten hätäpuheluista olen täysin samaa mieltä. Kyse on turvallisuudesta ja kuluttajan turvallisuudesta ja vastuuvelvollisuudesta. Mikäli joku haluaa, tarvitsee apua. Olen tässä nyt samaa mieltä tästä teidän lähestymistä vastanne. Ja vammaisten asema Teillä on jotakin hyviä selvityksiä tai täsmennyksiä tässä suhteessa. Kansapuolue haluaisi painottaa vielä enemmän, että jäsenvaltiossa on paljonkin puhuttu näistä maksuista, jotka joutuu maksamaan saadakseen sisällön palvelun tarjoajalta. Esimerkiksi jäsenvaltioiden tasolla me voisimme luoda selkeyttä asioihin heti alussa jo tarifeista, tariffien perusteista, minkä suuruisia tariffeja voisi kohtuulla pyytää näistä palveluista. Uskon, että jotkut meidän tärkeimmistä näkemyksistämme olivatkin tässä. Uskon, että samat palvelut ja samantyyppinen sääntely näiden kohdalla ovat tarpeellisia. Te totesitte, että tulevassa asetuksessa pitäisi jotakin asioita hoitaa vielä kuntoon ja saada aikaan enemmän selve- selvyyttä. Kiitos. I know it's complicated, but it's... Tiedän, tämä on monimutkainen asia, mutta kohtuus kaikessa Marlene Mitsi. Chair, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon. Pyrin puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi, vaikka tämä on hyvin tekninen ja seikkaperäinen mietintö. Kiitän esittelijää hyvästä työstä. Tämä on erittäin hyvä pohja tuleville keskusteluille tässä valiokunnassa. Komission ehdotus ei ole kaikkein helpoin ehdotus, se on hyvin tekninen ja siinä yhdistetään neljä direktiiviä 200 sivuun. Voinette kuvitella, minkälainen järkäle on kyseessä, kun puhutaan tästä ehdotuksesta. Toki on mainittava, että on erittäin hyvä, että esittelijä käsittelee ainoastaan IMCO-prioriteetteja ja tämä on mielestäni oikea tie eteenpäin, että keskitytään nimenomaan näihin – IMKON prosessi tapahtuu samaan aikaan kuin ITREN työskentely. Käsittelen nyt tätä itse mietintöä. Olen yhtä mieltä siitä, että määritelmiä henkilöiden välisistä viestintäpalveluista ei lähdetä korjaamaan, koska mielestäni määritelmä tulee vaikuttamaan digitaalisen sisällön direktiivin kautta, ja se on jo siellä määritelty. Joten jos halutaan yhdenmukaisuutta eri lainsäädäntötekstien välille, määritelmien on myös oltava yhdenmukaiset. Varsinkin kun puhutaan näistä eri oikeusasiakirjoista, joita olen nyt neuvottelemassa lainsäädäntöasiakirjoista. Olen yhtä mieltä, että tämä sana functional poistetaan internetin internetin pääsypalveluista ja että tämä affordability ja accessibility-sanat lisätään mukaan. Minä en kuitenkaan ole täysin vakuuttunut, että nämä, tämä yleisluontainen palveluvelvoite tulisi saada julkista rahoitusta, enkä myöskään ole vakuuttunut siitä, että nämä liitteen viisi erityispalvelut ovat tarpeen. Niiden suhteen minä olen hieman skeptinen on todettava, että en myöskään ole yhtä mieltä siitä, että tällaiset kolikopalmet ja muut palvelut poistetaan. Ne ovat tärkeitä vaikkapa sairaaloissa ja lentokentillä. Olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi välttämättä ehdottaa tällaista vaiheittaista poistamista. Verkkoneutraaliuden velvoitetta minä tuen ja minä tulen viemään näitä ehdotuksia eteenpäin. Mitä tulee vertailutyökaluihin, tämä puolueettomuus periaatteet tarkistuksessa 34 on erityisen tärkeää. Minä tulen tekemään tämän tyyppisiä mm, tarkistuksia, jotta voidaan säännellä näitä vertailuvälineitä. Mitä tulee sopimuksen vaihtamiseen ja numeroiden vaihtamiseen, me tuemme niitä ehdotuksia, joita esittelijä tekee, mutta me tulemme vielä tekemään lisäehdotuksia, joita voidaan parantaa kuluttajien asemaa ja jotta selvennetään muutamia tärkeitä kohtia tämän asian suhteen. Artikla 55, toinen kohta, langattomien teknologioiden käyttö ja käyttöönotto. Me toimme sitä, että loppukuluttajien kannalta langattomien työkalujen käytön tulisi tapahtua ainoastaan tämän suostumuksella. Mitä tähän on? vastuukysymykseen tulee, niin minä en usko, että tämä on välttämättä oikea paikka kysyä tästä. Mm, tässä pitäisi olla rikollinen aikomus, joten olen, en ole sitä mieltä, että kun puhutaan tukitoiminnasta, niin sen pitäisi kuulua tähän. Mitä tulee EUn sisäisiin puheluihin, niin minä tuen kyllä tätä ehdotusta. Olen jo allekirjoittanut tämän kirjeen, joka lähetetään Biokille, joten minä tuen täysin, täysillä kyllä tätä. Mitä näihin eri ryppäisiin tulee, niin en ole varma, näistä muutoksista, joita ehdotetaan, varsinkin mitä tulee näiden laitteiden korvaamiseen. Olen hieman skeptinen tämän suhteen. Minä en tue sitä, että minä tuen, että tämä harmonoinnin suhteen, niin yhteensovittamisen suhteen poliittinen ryhmäni ei tule tukemaan tätä kokonaisvaltaista yhteensovittamista. Tämä rajoittaa sen, estää sen, että jäsenvaltiot puuttuvat hyvin ominaisiin kansallisiin piirteisiin siten, että ja mielestäni ei ole oikein, että puututaan näihin kansallisiin valintoihin, jotka saattavat johtua näistä kansallisista erityispiirteistä. Olen sitä mieltä, että kuluttajansuojan taso ei saa alentaa. Jäsenvaltiolla on ollut mahdollisuus päättää tästä itse. Ja lisäksi on tärkeää, että näitä viranomaisia ei pidä ajaa alas, koska muuten tässä menee kymmenen vuotta, jotta saadaan uusi mietintö. Ja emme voi odottaa niin kauan, me olemme kyllä tehokkaampia. Odotan niin olla yhteistyötä valmistelijan ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos paljon tästä työpanoksesta. Thank you. So I've been the shadow from the ECR. Kiitos, olen itse varjoesittelijänä ECR-ryhmässä. Kiitos Tiita erittäin monimutkaisesta, hankalasta tehtävästä, ensinnäkin yleispalvelun velvoitteista. Tarkistukset tekevät selväksi, että tärkeässä asemassa on huokeus ja saatavuus, mutta Täytyy varmistaa, että palvelujen saatavuus on tärkeä, koska kestää aikansa, että päästään sen vaihe- vaiheeseen, että huokeudesta voidaan tehdä pääsiä, joten saatavuus ensin. Funktionaalinen internetpalveluun pääsi, pääsy, liite 5. Kiitoksia tarkistuksesta 74, kun pyrit siinä tarkastelemaan, missä vaiheessa Tämä on myös hyväksyttävä, mutta keskitetty lähestymistapa, joka perustuu unionin keskiarvoihin, on erittäin vaikea määritellä ja toteuttaa käytännössä. Me nähdään, kuinka haastavaa on toteuttaa Berkin suuntaan viivoja. Berkin on ollut vaikea tehdä työtään ja toteuttaa sitä käytännössä. Komission lähestymistapa ja heidän määritelmänsä liitteessä viisi on liian tiukka. Ja palveluntarjoajien täytyisi mennä voida mennä tämän listan ulkopuolelle. Meidän täytyy varmistaa, että yleispalvelun tarjoajat palvelevat eivät pelkästään kuluttajia, vaan myöskin yrityksiä, varsinkin pk-yrityksiä. Artikla 85, rahoituspalveluvelvoite. Rahoituskokemukset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa kuin, kuin se yleispalveluista. Haluaisin, että jäsenvaltiot voisivat käyttää hyväkseen erityyppisiä rahoitusmuotoja – Ehdottaisin itse tähän tarkistusta, jossa tarkastettaisiin julkisen ja yksityisen puolen yhteistyötä enemmänkin ja sitä, kuinka voidaan edistää rahoitusta laajemmalta e- kannalta katsottuna, ei pelkästään liikenneharjoittajien kannalta ja julkisia tai yksityisiä, julkisia ja yksityisiä rahoitusmalleja sitten mobiililaitteiden hotspotit. Mobiililaitteet täytyy voida käyttää yleispalvelu nimessä, yleispalvelun nimessä varsinkin maaseutualueella kustannustehokkaalla huokella tavalla. Täytyy tunnistaa, että ei ole pelkästään hotspoteista siellä, missä asuu, vaan hotspotia tarvitaan myöskin sinne, mihin liikkuu tai matkustaa. Uudella vuosisadalla meidän pitäisi saada puhelinsignaali esimerkiksi junassa. Tällä hetkellä minun lempiaiheeni on se, että työmatkalaiset, heidän täytyy voida käyttää palveluita. Yleispalvelun tarjoajat, palvelut ei välttämättä siellä, missä ihmiset matkustavat, vaan siellä, missä ihmiset, palvella, siellä, missä ihmiset asuvat. Ja nyt pitäisi palvella myös niitä, jotka liikkuvat paikasta toiseen. Maksimiharmonisointi. Ymmärrän kyllä sinun ajatuksesi tässä suhteessa. En usko, että tämä toimii käytännössä. Uskon, että meidän täytyy pitää kiinni jonkinlaisesta joustavuudesta tässä. Lisäksi täytyy voida reagoida uusiin ongelmiin, kun on kyse kuluttajasta ja hänelle haitallisista asioista. Ja mikäli mainostaa, että junassa on wifi, mutta wifi ei toimikaan, koska mobiilisignaalia ei saa. Ihmiset ihmisten täytyy kenties ryhtyä toimiin. Mikäli maksimi harmonisointi ryhdytään kuluttajan suoja-asioissa, niin tämä ei välttämättä aina toimi. Tiedän, että sinä kyllä pyrit tähän, mutta kenties saamme tähän tasapainon. Joillakin alueilla voidaan harjoittaa maksimiharmonisointia, mutta muuten pitäisi tarkastella tapauskohtaisesti, pitäisikö tämän rajalla edetä. Artikla 100, niin puutetut tarjoukset, että soitamassa tässä täytyy muuttaa samaa mieltä, niin että tulee alakohtaisempaa omassa jäsenvaltiossani voi saada niputettuja palveluita, ei pelkästään mobiili- ja internetpalveluja, mutta, mutta kaasu ja sähkökin on niputettu yhteen. Joten en usko, että meidän pitäisi kaikkia kohdella tällaisena mobiilinippuna, vaan tärkeää on, että kuluttajat tietävät omat oikeutensa, eivätkä häviä tässä viime peleissä. Sitten hätäviestintä hätä, hätätapauksessa, kun teknisesti se on toteutettava Kenties tätä sanankäyttöä pitäisi hieman vielä tarkastella. 138 tarkistus on yksi, johon pitäisi kenties vielä paneutua täytäntöönpanon kannalta. Sitten M to M, M, M, M2M-palvelut, ne ovat tärkeitä ja innovaatiot tällä puolella myöskin. Ja signaalien välitys ja kyberturvallisuus täytyy mukauttaa teknisiin säännöksiin, joita on olemassa erittäin vaikea tehtävä, mutta tarpeellinen. Ja sopimusten vaihto ja siirrettävyys. Olin mä huolestunut tarkistuksista 134, 130. Siellä on monia sopimuslausekkeita, jotka voisivat monimutkaista tilannetta ennestäänkin. Täytyy varmistaa ensin, että tämä kaikki toimii. Esimerkiksi sanoit, että mikäli haluaa vaihtaa palvelijaa, niin numero täytyy voida säilyttää. Haluatko kuluttaa todellakin tätä, mikäli vaihtaa esimerkiksi matkapuhelinta? Tämä on mielenkiintoista. Mikäli voit osoittaa minulle, että kuluttajat tätä haluavat, voin tätä tukea, mutta teknisesti tämä saattaa olla hankala. Sitten OTT-kysymys, kiitoksia sinun vastasi tässä suhteessa. Saattaa olla, tästä saattaa tulla seuraamuksia kun on kyse numeroihin perustuvista palveluista. En ole varma, että OTT ja muut palvelut voidaan rinnastaa toisiinsa, mutta näin kyllä älyä siinä, että loppukäyttäjän kannalta tilanteen pitäisi olla ennakoitava. Tässä suhteessa pitäisi tehdä vielä enemmän työtä, on tästä samaa mieltä. Sitten vielä saatavuus. Valiokunta on sitoutunut siihen, että parannetaan vammaisten pääsyä palveluihin. On samaa mieltä esitteiden kanssa, että meidän pitäisi kannustaa yrityksiä tekemään enemmän vammaisten puolesta. Täytyy varmistaa, että nämä tarkistukset, jotka tähän liittyvät, ovat kuitenkin kohtuullisia ja soveliaita. Jiji Mastalka on Guen varjoesittelijä, mutta hän on sairaana. Toivottavasti hän paranee pian. Julia Reida puolestaan puhuu vihreän puolesta. First of all, uh, thank you to the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän, kiitoksia esittelijälle erittäin hyvästä pohjasta ne keskustelujen varten valiokunnassa. Tietenkin kaikki se, mitä teemme tämän säännöstön osalta, myös IMCO-toimivaltuuksien eh, osalta riippuu määritelmistä, että tämä on hyvin tärkeää ja siksi onkin tärkeää, että teemme läheistä yhteistyötä ITRE-valiokunnan kanssa tässä asiassa. Meille ei ole ehkä niin tärkeää, mikä on täsmällinen lainsäädäntö, joka käsittelee vi, vi, näitä, tätä riippumatonta viestintäpalvelua mutta erityisesti digitaalisten sopimusten ja e- e- yksityisyysasetusten ja muiden asioiden on oltava johdonmukaisia niin, että loppukäteen voivat ennusta lopputulemaan. Täällä on useita alueita, joissa riippumattomat palvelut ovat hyvin erilaisia teliviestintäpalveluista, eikä, niitä var- eikä niihin välttämättä tarvitse soveltaa samaa järjestelmää. Voisimme esimerkiksi tukea sitä, että tietyt riippumattomat palvelut saisivat etukäteen luvan. On myös tärkeää, että meillä olisi sääntöjä monia riippumattomia viestintäpalveluja varten silloin, kun puhutaan mahdollistamisesta ja salauksesta. Tämä on hyvin tärkeä, mutta mitä lainsäädäntöä sitten tarvittaisiin, sitä on pohdittava. Olemme myös sitä mieltä, että olisi pohdittava yhteenliitettävyyttä eri riippumattomien viestintäpalveluiden välillä. Erityisesti kilpailu syistä, mikäli käyttäjä käyttää yhtä viestintäpalvelua ja haluaisi sitten siirtyä toiseen, mutta kaikki sisällöt ovat vanhassa järjestelmässä, niin äh, käytännössä palvelusta toiseen siirtyminen on vaikeaa. Sitten sopimusten päättämisen aikataulu tässä on avoin kysymys. Jos monista riippumattomista palveluista tulee ECCn alaisia, jossa ehdotetaan kahta vuotta komission puolelta, tehän, mehän teemme samaan aikaan työtä digitaalisten sopimusten kanssa ja siellä, siellä sitten puhutaan yhden vuoden sopimuksen päättämisestä. Tämä asia on ratkaistava. Tuemme tuomme täysin esittelijän selvennyksiä, jotka koskevat sitä, kuinka määrit, käsitellään tavanomaista palkkausta kyllä tässä oikeuskäytäntökin on huomioitava ja on selvennettävä se, että verkkoelementit, jotka ovat yksityishenkilöiden sääntelemiä, eivät ole säännösten alaisia, vaan sen pitäisi pysyä kaupallisella puolella. Olemme myös sitä mieltä, että jos kyseessä on henkilöiden välinen viestintäpalvelu, jossa viestintäpalvelu on vain toisten palveluiden äh, rinnalla ja että palvelulla on varsinaisesti toinen merkitys, mutta siinä on sitten mukana chat-palvelu, sitä ei pitäisi säännöstellä kautta. Olemme tyytyväisiä esittelen ehdotukseen, joka koskee vammaisia. Minun mielestäni meidän olisi paremmin katsottava vammaisten tarpeita tässä säännöstössä. Edelleen haluaisimme vielä lisää tietoa eh, palvelujen verkoston turvallisuudesta. End-to-end -end eh, salaus on tärkeä asia, joka olisi oltava mukana säännöstössä ja kaikki porsanreijat olisi estettävä. Sitten eh, loppukäyttäjien oikeuksista tuemme esittelijän mm, pyrkimystä vahvistaa näitä oikeuksia ja samanaikaisesti pidetään toimialakohtainen sääntely voimassa. Kyllä meille sopii se, että otetaan jälleen Euroopan sisäiset puhelut mukaan. Kyllä tämä on tärkeä asia ja siihen olisi puututtava. Sitten yleispalvelu. Siinä yleinen kantamme on se, että missään tapauksessa ei säännöstön sanan muodossa ei pitäisi heikentää neutraalisuussääntöjä. Sen sijaan, että meillä lueteltaisiin eri palveluja, jotka katettaisiin yleispalvelun sääntelyn kautta olisi toimittava niin, että olisi enemmän korkean tason periaatteita ja näin internetpääsyn kautta ihmiset voivat osallistua yhteiskuntaan ja BEREK voi sitten muuttaa tämän mm, tar- tarkkoihin äh, lataus- ja äh, muihin nopeuksiin. Kyllä tähän tarvitaan säännönmukaisia päivityksiä niin, että pysymme kärryllä teknologian kehityksessä. Kyllä tässä on paljon paljon yhteisiä kantoja esittelijän kanssa, mutta tietenkin teemme tarkistuksia ja joudutamme keskustelua. So Kaja Kallas. Kaija Kallas seuraavana. just, uh... Kiitos. Kaksi pientä kommenttia. Ensimmäinen koskee näitä riippumattomia palveluita. Mielestäni on tärkeää, että tämä ei kuulu soveltamisalaan. Mikä on ongelma, jota me pyrimme ratkaisemaan? mikäli halutaan vaihtaa, niin mikäli haluaa vaihtaa, niin, niin sitten pitäisi olla mahdollista. Minä kuuntelin näitä varjoesittelijöiden kommentteja tästä yhteensovittamisesta. Sanoisin sen verran. On nyt palveluita, jotka ovat rajat ylittäviä. Todellisesti rajat ylittäviä. Tämä on asia, joka tämä tilanne vastaavanlainen kaikkialla. Tämä on osa-alue, jossa saadaan täysi yhteensovittaminen, mikäli tämä koskee palveluita. Mikäli on yhdet säännöt, mikäli on samat säännöt ympäri Euroopan, niin tämä on nyt mahdollisuus säännellä tästä. Ja mielestäni tämä ajatus pitäisi ottaa mukaan. Muuten me tuemme esittelijä. Kiitos. And finally from the commission. Komissiosta sitten herra Pesä Terävä. Thank you, Madam Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Mekin halusimme tietystikin onnitella mietintöluonnoksesta, jossa esitetään monia tärkeitä huomioita. Monessa suhteessa uskomme, että esittelijä pitää komission tapaa hyvänä ja vahvistaa sitä. Tämä on tietystikin hieno asia meidän kannaltamme. Tietystikin siellä on osa-alueita, joiden suhteen näemme tilanteen eri tavalla. Muutama kommentti omalta puoleltani. Um, uh, Olemme samaa mieltä siitä, että täysharmonisointi olisi tarpeen, niin kuin Rova Kallaskin sanoi. Palvelut tällä alalla ovat yhä enemmän rajat ylittäviä luonteeltaan. Siksi täysharmonisointi on tärkeä lähestymistapa, jolla voidaan varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet palveluntarjoajille tarjota palveluita ja samalla varmistetaan, että loppukäyttäjiä suojataan yhtäläisellä tavalla. Tarvitsemme joustavuutta kyllä joillakin alueilla, joista on laitettu ehdotukseen. Kenties se tarvitsisi muillakin alueilla, mutta katsomme, että Lähtökohtaisesti täysharmonisointi on tärkeä asia. Pidämme myöskin hyvää, hyvänä teidän kantaa, joka liittyy yleispalveluihin. Huokeata, internetpalvelut, näiden osalta on kenties tärkeää selventää vielä jotakin ehdotuksemme kohtia. Tarkoituksemme ei millään muotoa ollut puuttua verkon neutraalisääntöihin niitä millä tavalla vesittää, niin kuin jotkut tulkitsivat meidän ajatuksemme. Liitteen viisi tarkoituksena oli vain ja ainoastaan määritellä minimitaso internettä palvelujen saatavuutta varten minimitasolla. Halusimme viitata palveluihin, jotka, joita tällä hetkellä käytetään palveluita, joita suurin osa loppukäteen käyttää EU-ssa. Tarkoituksena ei ollut, että vain nämä palvelut ovat yleispalvelun alaisia. Haluaisimme varmistaa, että yleispalvelu puolella on riittävästi kapasiteettia kaikissa sen valtioissa. Ja sitten jäsenvaltioiden kontolle jää ottaa huomioon kansalliset olosuhteet ja mahdollisesti mennä minimitasoa pidemmälle. Haluaisimme varmistaa, että jokaisella eu kansalaisella on vähimmäis internettä pääsy, laajakaista pääsy. Muutama sana sitten siitä, että numeroista riippumattomat henkilöiden välis, liikenteeseen liittyvät asiat osittain pois. teemme tutkimuksia ja tarkastimme myöskin muita tutkimuksia. Ja tuli melko selväksi, että loppukäyttäjät yhä useammin katsovat, että numeroista riippumaton henkilökohtainen viestintä voi korvata perinteistä televiestintää loppukäyttäjän kannalta. Nämä ovat yhä enemmän vertailukelpoisia palveluita. Näin välillä on eroja. Komissio on pyrkinyt tähän puuttumaan ehdotuksessaan. Numeroista riippumattomat palvelut ovat sellaisen niihin vain vähän velvoitteita. Yksi kommentti aamulla oli se, että että palvelujen saatavuus tai pääsypalvelu on erittäin tärkeää. Tämä on yksi niitä harvinaisia velvoitteita, joka soveltuisi myöskin numerosta riippumattomiin henkilöiden välisiin yhteyksiin. Se tosiasia, että jonakin päivänä tulevaisuudessa loppukäyttäjillä saattaa olla laitteita, joita ei voida käyttää ilman perinteisiä puhelinnumeroita. Nämä ihmiset, heidänkin täytyy päästä hätä palveluiden piiriin. Numerosta riippumattomat henkilöiden väliset palvelut täytyy myöskin saada siksi mukaan. Velvoitteet ovat tosin rajalliset, mutta uskomme, että on erittäin tärkeää ottaa huomioon markkinat ja myöskin markkinoiden kehittäminen tulevaisuudessa. Kenties vielä yksi selvennys. Täällä viitattiin digitaalisiin sopimuksiin ja sopimuksen sisältöön ja näitä koskeviin säännöksiin direktiivisessä. Säännöksestä piti tehdä, pitäytyy tehdä johdonmukaiset keskenään, tämä on totta, ja täytyy tarkastella, kuinka suhtaudutaan henkilö, henkilöiden välisiin palveluihin, kun on digitaalista sisällöstä ja tästä, sitä koskevista säännöksistä. On erittäin tärkeää, että aineellinen soveltamisala näissä kahdessa ehdotuksessa on kovinkin eriävä ovat hyvinkin erilaiset. Mitä tulee digitaalista sisältöä koskevan ehdotuksen, siinä keskitytään siihen, että täytyy mm, sopimusvastaavuus varmistaa ja soveltamisala, jota tässä ehdotetaan, perustuu avoimuuteen ja sopimusta koskeviin tietoihin, joten tässä on hyvin vähän päällekkäisyyttä, kun tarkastellaan ehdotusten sisältöä, kun on kyse sopimuksen keskosta, kestosta ja palvelun niputtamisesta. Nämä ovat ne muutama seikka, joiden kohdalla aineellisesti katsottuna sala on hyvinkin erilainen. Kenties sitten vielä viimeinen huomioni. Tämä liittyy M2M-palveluihin. Komission ehdotus ei pidä sisällään koneiden välistä viestintää, M2M-viestintää. Meidän ehdotuksemme kun tarkastelemaan loppukäyttäjien suojelua. Olemme tarkastelleet signaalin lähettämistä, missä määrin on loppukäyttäjän suojelu liittyy signaalin välittämiseen. On tärkeää painottaa, että koneiden väliset palvelut, niitä ei koskaan pitänyt ottaa mukaan alun perinkään tarjotukseen. Ja ihan viimeinen seikka, EUn sisäiset puhelut. Tietystikin haluamme käydä rakentava keskustelu tulevina viikkoina vielä tästä ja tulevina kuukausina. Syy, miksi komissio ei ehdottanut, että EUn sisäisiä puheluita säänneltäisiin tässä ehdotuksessa toisin kuin tehtiin vuonna 2013 ja toisin ja yhteislainsäätäjät ja hylkäsivät ehdotuksen silloin. Viime vuosina olemme havainneet, että, että toden totta numeroista riippumattomatta henkilöiden väliset palvelut ovat korvanneet yhä suuremmassa määrin perinteisiä puheluita. Ja tämä on tuot mukana tiettyjä seuraamuksia. Teleliikennealan operaattorit tarjoavat nyt erilaisia paketteja kuin aiemmin. Aina ei tarvitse luottaa näihin korkeisiin tai käyttää näitä korkeita hintoja, joita normaalipalveluista joutuu maksamaan. Mikä olisi tärkeää tulevaisuuden kannalta, olisi varmistaa, että jokainen kansalainen ja loppukäyttäjä saa palveluita, internetpalveluita huokean hintaan, niin sitten kun internetpalvelu on saatu, sitten heillä on erilaisia tapoja viestiä kansainvälisestikin. Tämä on se syy, miksi emme ottaneet tätä mukaan, mutta kuten sanoin, tietysti olemme valmiita käymään tästä vielä rakentavaa vuoropuhelua teidänkin kanssanne. Kiitos. Okay. Just for concluding much from my rapporteur. Thank you, Dita. Uh, I think we can spend... Niin, niin voin, voisimme varmaan käyttää tuntikausia tästä keskusteluun, erityisesti nyt kun kuulin, kun komissio kertoi näistä eh, säännöksistä ehdotuksessaan, mutta kyllä meillä on lähitulevaisuudessa aikaa käydä näitä keskusteluja. Hyvin lyhyesti vielä haluaisin todeta, että olen yhtä mieltä ja siitä, että haluaisimme ratkaista näitä ongelmia siellä, missä niitä on. Täällä puhumme asioista, joiden on pärjättävä myös pidemmälle tulevaisuuteen ja todella tehtävä parempaa sääntelyä, kuten Lambert sanoi. Yksi ongelma, johon monet teistä puuttuivat täällä, olen todellakin tiiviissä yhteistyössä Itren esittelen kanssa ja ymmärrän, että, että kyllä meidän on molempien pyrittävä johdonmukaisuuteen tässä tekstissä ja muissakin asioissa. Kyllä tästä on seurauksia molemmille puolille. Todellakin olen jo ollut mukana ITRE-valiokunnan varjoesittelyiden kokouksissa ja tulemme jatkamaan tiivistä yhteistyötä tässä asiassa. En nyt halua mennä tässä asiasisältöön. Muussa tapauksessa jäämme tänne jumiin tuntikausiksi. Kiitoksia näistä kommenteista ja, ja odottelen nyt sitten tarkistuksia. Kiitoksia. So thank you, Chair Kiitos esittelijälle ihan selvennyksen vuoksi. Takaraja tarkistuksille 10 maaliskuuta ja sitten tästä äänestetään 21. kesäkuuta ja Itressä 11. heinäkuuta. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuvat keskusteluun. Kiitos komissiolle siitä, että olivat läsnä. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin esityslistalla. Eurooppalainen palvelukortti. Kyseessä on yhteiskeskustelu. Komissio kertoo vaikutusten arvioinnista. Tämä liittyy hyvin tiiviisti eri lainsäädäntöehdotuksiin ja molemmat esittelijät ovat täällä. Luulenpa, että pienitä puheita pyydämme komissiota lyhyesti esittelemään lainsäädäntöehdotuksia ja vaikutusten arvioinnin ja sitten esittelijät saavat puheenvuorot. Komissio, olkaapa hyvä. Thanks, thank you. Good morning, Chair, and good morning, Hyvää huomenta puheenjohtaja, hyvää huomenta naiset ja herrat. Kohta päästään tässä videoesitykseen. Coming. Yes, the screens are just. Takaria-esitykseen näytöt ovat tuolla jo, valkokankat ovat jo valmiina ja alhaalla. Um, okay, so I can um, talk about the background. No niin, nyt voin siis kertoa tästä taustasta tästä perinteisesti komissio esittelisi ehdotuksensa ja sitten erillisessä keskustelussa puhuttaisiin vaikutuksen arvioinnista, mutta kun aika on vähän, niin ajattelemme, että olisi parempi yhdistää nämä molemmat niin, että ymmärrätte, millä tavalla komissio on päässyt tähän ehdotukseen, joka se nyt on tehnyt. Ei mikrofonia. Tulkki huomauttaa, että tulkeille valitettavasti ei tätä esitystä ole toimitettu. Puhuja puhuu ilman mikrofonia. Sorry. So, um, the, the presentation is in three parts and... Niin, meillä on kolmeosainen esitys. Meillä on 20 minuuttia käsittääkseni. Jos haluatte, että esitän tämän lyhyemmin, niin kertokaapa heti, koska aika reippas tästä tulee näinkin. Tässä on yli 20 kuvaa. Ensinnäkin vaikutusten arviointi ja sitten se, kuinka vaikutusten arvioista päästiin tuloksiin lopuksi esittelen komission ehdotuksen tärkeimmät osat. Se hyväksyttiin tammikuun alussa sähköistä palvelukorttia varten. Vaikutusten arviointi. Tämän aikana komissio on perusteellisesti analysoinut vuonna 2006 palveludirektiivin ja analyysi osoittaa, että on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia, on erilaisia arviointeja, mutta jopa puolet voitaisiin tehostaa tätä tästä uudistuksesta vuoden 2006 direktiivissä oli vielä esteitä, jotka tekevät mahdottomaksi potentiaalin hyödyntämisen. Tällä on vielä merkittäviä e-, esteitä monilla palvelualoilla, jotka estävät rajat ylittävää kauppaa ja vaikeuttavat palvelun tarjoajien toiminnan rajat ylittävällä tavalla PK-yrityksissä. Erityisesti tiedämme myös, että rajat ylittävät investoinnit palvelun tarjoajilta ovat vähäisempiä kuin ne voisivat olla ja uskomme, että tämä vaikuttaa kielteisesti kilpailijoihin, kuluttajien kalleit hinnat, vähemmän valinnanvapautta ja niin edelleen. Ehdotuksen tarkoitus ei siis kato kaikkia palvelua, aloja. Erityisesti mm, bisnespalvelut, ne ovat aika laajoja palveluja. Siellä mukana insinööripalvelut, arkkitehtuuri, palvelut ja tyyppiset muut palvelut ja rakennusala, joka on hyvin tunnettu laaja ja kova ääninenkin ala. Tämä kuva on ehkä vaikea nähdä, mutta saatte nämä myöhemmin. Tässä on siis osoitettu, kuinka suhteessa vähän kauppaa käydään rajat ylittävällä tavalla tällä hetkellä näiden bisnespalveluiden alalla ja rakennusalalla vain yksi prosentti rajat ylittävää toimintaa. Täällä todella käsitellään investointi Niin 5 prosenttia rakennusalalla sitten tilinpitopalvelut ja muut. 36 prosenttia tuolla yläpuolella se on, se kuuluu, ku, koskee valmistusalaa ja sitä koskevia investointeja. Tämän tyyppiset luvut ovat mahdollisia. Arvi, vaikutusten arvioidessa hahmotella, mitkä ovat ongelmia. Ennenkin rajo, ensinnäkin rajoitettu, rajat ylittävä kauppa tärkeimmillä aloilla, ja se johtuu epävarmuudesta ja hallinnollista taakasta. Yrityksille edelleen puuttuu jäseneltyjä yhteistyömekanismeja nykyisen palveludirektiivin puitteissa. Kyllä niitä on olemassa, mutta ne eivät ole jäseneltyjä. Sitten on erityisongelma, joka koskee epävarmuutta vakuutuskysymyksissä rajat ylittävissä tapauksissa. Ja edelleen vaikutusten arvioinnissa on todettu, että, sään, että kansallinen sääntely avainaloilla on hyvin kaukana harmonisoidusta, ja tämä tietenkin vaikuttaa aivan itsestään selvästi kielteisellä tavalla siihen, kuinka, kuinka yritykset voisivat toimia ja kuinka kuluttajat voisivat kuluttaa. Edelleen tässä yksityiskohtaisemmin käsitellään näitä neljää ongelma-aluetta. Epävarmuus ja hallinnollinen monimutkaisuus, sen osalta ongelma on ongelmasta olemme kuulleet jo usean kertaan. On vaikea ymmärtää, mitkä säännöt ovat. Ja kun säännöt ovat tiedossa, niin ne, ne ovat, edellyttävät pitkiä menettelyjä. Usein samat asiakirjat, samat tiedot on toimitettava eri viranomaisille – ja saattaa olla, että viranomaiset vaativat, vaativat käännöksiä ja sertifiointia ja tämä kaikki vie paljon aikaa. On aika selvää, miksi tämä on siis ongelma. Palveluiden direktiivin nykysäännöksissä ei ole mahdollistettu mitään helppoa toimintaa komissiolle niin, että komissio voisi toimia silloin, kun näitä esteitä ilmenee ja kun ne menevät oikeudellisia säännöksiä vastaankin. On aika vaikea reagoida. Edelleen todella jäsennellyn yhteistyömekanismien puute nykyisen sääntelyn alla – on vaikea saada tietoa jäsenvaltiosta ja eikä selkeitä puitteita koskien sitä, kuinka, kuinka tietojen vaihto pitäisi toteuttaa. Ja tämä lisää taakkaa palveluntarjoajille, joiden eh, kotivaltio usein täysin ohitetaan tässä prosessissa. Ja vastaanottava jäsenvaltio sitten puolestaan ei välttämättä saa tietoja, eli pyytää niitä usean kertaan palveluntarjoajalta. Tämä on haitta molemmille osapuolille. Edelleen ongelmana on tämä vakuutuskatto rajat ylittävissä tapauksissa. Tällä hetkellä on suuria eroja koskien vakuutusvelvoitteita eri jäsenvaltiossa, erityisesti koskien ammatillista kor- korvauksia. Tämä on tärkeä, tärkeä kysymys yrityspalveluissa. Ei ole aina selvää, millainen vakuutuskatto on tarjolle, Joskus on vaikeaa saada vakuutuksia silloin, kun palveluntarjoajat lähtevät ulkomaille, eivätkä vie vakuutusta mukanaan. Sidosryhmät ovat jatkuvasti korostaneet, että tämä on jälleen vielä yksi, yksi este ja vaikeus. Kuluttajat itse saattavat vähän pitkin hampain käyttää muita kuin kotimaisia palveluntarjoajia, mikäli he eivät ole varmoja, että palvelun tarjoajalla on asianmukainen vakuutuskatto. Ja näin ollen tämä on ongelma. Sitten viimeinen ongelmien aiheuttaja koskee kansallisia sääntöjä avainyrityspalveluiden osalta – sidosryhmät ovat tämän ongelman todenneet. Täällä on tietenkin suuria eroja kansallisen säännöstön tasolla arkkitehtuuri, insinöörin, konsulttipalvelut ovat tässä kyseessä. Tämä on merkittävä ongelma. Kuten aikaisemmin totteisin, tämä on todella yksi asia, joka rajoittaa e, investointeja räätylittävästi ja vähentää kilpailuja ja kasvattaa kuluja. Ja tietenkin vaikuttaa kielteisesti palvelujen käyttäjiin, valinnanvapauteen ja hintoihin. Millaisia mahdollisuuksia sitten vaikutusten arviossa on tarkasteltu, millaista toimintapolitiikkaa voitaisiin toteuttaa. Tässä on ensimmäinen vaihtoehto jo eurooppalainen palvelukortti. Tämä olisi kaikkein yksinkertaisin sähköinen palvelukortti nimitettiin palvelupassiksi, sitä on aikaisemmin kutsuttu, mutta se on sähköinen palvelukortti virallisesti. Tässä olisi yksi ainoa sähköinen menettely Euroopan tasolla. Jos tällainen no, todistus haluttaisiin, se on vapaaehtoinen, sellaista voidaan hakea ja näin voidaan vahvistaa, että, on, että ollaan asianmukaisesti rekisteröidytty kotijäsenvaltiossa. Ja, ja palveluntarjoajan pitää toimia ainoastaan yhden meidän kanssa omassa kotimaassa omalla kielellä. Kortti olisi kuitenkin sitten voimassa kaikkialla Euroopan unionissa. Ja sitten vastaanottavat jäsenvaltiot eivät enää edellyttäisi omia luppuja, kun voitaisiin käyttää tätä yhtä Euroopan tasoista korttia. Mutta kyllä tämäkin jonkin verran menettelyjä edellyttää jäsen, vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Sitten on toinen vaihtoehto. Eurooppalaisen sähköinen palvelukortti, jossa hallinnollinen, hallinnollisen taakan määrä on pienempi. Eli yksi ainoa menettely, sähköinen menettely. Mutta tärkeä ero on se, että tässä vaihtoehdossa sähköinen kortti antaisi oikeudet tarjota palveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa, joka, jolla olisi edelleen oikeus vetää kortti pois, mikäli siihen on tärkeitä syitä, kuten yleinen intressi, yleinen etu. Tämä helpottaisi rajat ylittävää palvelun tarjoamista ja myös toissijainen sijoittuminen olisi katettu. Sitten tässä oli teknisiä mekanismeja, joka koskee työntekijöiden lähettämistä. Sitten meillä on kolmas vaihtoehto, joka ei ole kovinkaan erilainen tuohon B-kohtaan verrattuna. Tämä on vain lisäys tähän 2A-vaihtoehtoon ja siinä katetaan näkökohdat, joilla puututtaisiin sääntelyrajoituksiin. Tätä tarjoittaisiin vain tietyille yrityspalveluille, arkkitehtuuri, insinööri ja tilinpitopalvelut. Ja sitten katsotaan, millaisia vaihtoehtoja ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan vaatia toimintaa varten. Sitten seuraava kuva. Toimintapolitiikan vaihtoehto kolme. Tämä helpottaisi vakuutus ongelmaa. Kortilla katsottaisiin siis tiedot vakuutuskatosta ja voitaisiin toimia harmonisoidulla tavalla. Ja ammatilliset järjestöt vastaanottavassa jäsenvaltiossa voisivat tarjota kolmansista maista tuleville toimijoille vakuutuskattoa. Tästä päästään sitten neljänteen vaihtoehtoon. jossa vaatimukset harmonisoittaisiin näiden avainyrityspalvelujen osalta. Tämä menee vielä pidemmälle sääntelyn tiellä. Siinä vähennetään eriäväisyyksiä arkkitehti, insinööri, tilinpitopalvelut olisivat mukana ja sääntöjä osittain harmonisoitaisiin oikeudellisen muodon ja muiden mahdollisuuksien puolesta. Tällä alueella vältettäisiin suurin määrä erilaista sääntelyä ja voitaisiin kattaa myös kotimaiset palveluntarjoajat – Harmonisoidut säännöt tietenkin vaikuttaisivat myös heidän toimintaansa, kuten myös rajat ylittäviin toimintoihin. Sitten nämä muut vaihtoehdot. Niin muissa vaihto, vaihtoehdoissa kotimaisiin palveluntarjoajiin ei oikeastaan puututa mitenkään. Mitä sitten tämän pohjalta komissio päätti tehdä? Komissio tuli siihen tulokseen, että, että se pitäisi parhaimpana sekoitusta näistä kaikesta, että meillä olisi kaksi A-vaihtoehtoa, eli eurooppalainen palvelukortti, johon sisältyy hallinnon helpottaminen, mutta sääntelyyn ei puututtaisi. Ja samanaikaisesti tarjottaisiin mekanismeja, joilla helpotettaisiin pääsyä vakuutuksen saamiseen rajat ylittävissä tilanteissa. Eli tämä ehdotus, joka on nyt teidän edessänne, tämä lainsäädäntöehdotus, joka on sekä direktiivi että asetus. Tämä ei liity mitenkään vaikutusarviointiin, vaan se on laillinen velvoite. Niin komissio päätti selkeästi, että sääntelyongelmiin puututaan sitten tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen ja ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan puututaan hallinnollisiin esteisiin ja sitten katsomme, onnistuuko jatkossa sääntelyesteiden purkaminen. Ne ovat hyvin todellisia, mutta kuten komissaari on aikaisemmin sanonut, tämä on nyt kohdennettu lähestymistapa ja katsotaanpa kuinka pääsemme eteenpäin tällä tiellä. Ja siellähän on myös uudelleen tarkastelulauseke ja sitten voimme myöhemmässä vaiheessa puuttua tähän sääntelyasiaan. Sorry. Um, this leads us to, uh, you know, the... Tästä pääsemmekin näihin vahvoihin perusteluihin. No oikeastaan tästä olisi voitu aloittaakin, mutta päätimme mennä vähän yksityiskohtaisemmin tuossa alkupuolella. Ehdotuksen perussyy, niin tässä on useita osia tässä palvelupaketissa, mutta tarkoituksena ei ole avata uudelleen palveludirektiiviä, vain 11 vuotta sitten neuvoteltu palveludirektiivi on edelleen voimassa, sitä, siihen nähtiin paljon voi, vaivaa aikanaan, olin itsekin mukana ja voitaisiin sanoa, että se oli aika, aika monimutkainen ja tuskallinenkin taistelu ja neuvosto päätti, että palveludirektiivin ei nyt puututa, mutta kuten aikaisemmin totesin, palveludirektiivin etuja ei ole täysin vielä toteutettu, joten jotta tähän voitaisiin puuttua, niin ei ainoastaan käytetä täytäntöönpanoa ja äh, rikkomismenettelyä vain, vaan päätimme, että, että ryhdymme täsmällisiin toimiin, emmekä jätä tätä vain silleen. Kuten sanoin, paljon potentiaalia on vielä kasvulle, käyttämätöntä potentiaalia. Kymmenen vuotta on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa siitä, kuinka voitaisiin täytäntöönpanoa parantaa. Ja komission kanssa ollaan yhtä mieltä, mutta vielä enemmän on tehtävä. Ei ole ihan vielä sovittu siitä, että mitä pitäisi tehdä, mutta nyt on tarjottu tämä mahdollisuus tehdä erityisiä lainsäädäntöehdotuksia ja erityissäännöksiä koskien erityisesti yksin kertaistamista Se ei oikeastaan kuitenkaan helpoita täytäntöönpanoa tällä hetkellä, vaikka joitakin mekanismeja kyllä on otettu käyttöön ja lisätty yhteistyötä. Palvelukortin, palvelukorttia edeltää tämä eurooppalainen ammattikortti, joka on palveludirektiivin kattama ja se toimii. Uskomme, että tämä eurooppalaisen ammattikortin esimerkin pitäisi toimia inspiraationa myös palvelukortille. Se ei mitenkään tietenkään ole siitä kopio. Olemme tämän tyyppistä ratkaisumallia jo kehitelleet ja meillä on ollut useita kuulemisia ja työpajoja varmaankin kaikkien sidosryhmien kanssa moneen kertaan vuoden 2014 jälkeen. Olemme hyvin laajasti kuulleet kirjallisesti ja meillä on työryhmiä ja seminaareja. Komissiota ei kyllä nyt voida ainakaan syyttää siitä, etteikö kaikkia eturyhmiä olisi tässä kuultu. Palvelun tarjoajilla on edelleen suuria esteitä rajat ylittävissä tilanteissa. Kukaan ei ole sanonut, että tämä on nyt ihan ihan pässinlihaa eikä mitään ongelmia täällä ole. Kukaan ei ole näin todennut. Aloitteen tarkoituksena on pyyttyä, puuttua tiettyihin yleisimpiin ongelmiin. Olen niistä jo tässä puhunutkin, siis tämä e- epävarmuus menettelyistä on yksi sellainen, mitä on siis tehtävä, että ollaan todella lain puolesta järjestyksessä myös viranomaisten kanssa yhteistyö ja, ja, ja kansallisten viranomaisten valvonta. Monet yritysmaailman edustajat tuota, valittivat sähköisten menettelyjen puutetta. Olemme nyt kuitenkin jo 2000-luvulla ja melkein kaikki asiat tehdään sähköisesti, mutta joissakin jäsenvaltioissa edelleen vaaditaan paperikopioita – Tämä on todella aivan painajainen rajat ylittäviä yrityspalveluja tarjottaessa. Ja vaikka, vaikka sähköisesti olisikin näitä mahdollisuuksia, niin menettelyt ovat hyvin monimutkaisia ja pitkiä ja tiukkoja vaatimuksia ja sertifiointia ja käännösvaatimuksia ja niin edelleen, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin. Tästä päästäänkin itse ehdotukseen. Täällä on vielä neljä diaa jotka esittelevät nämä tärkeimmät eh, näkökohdat eh, ehdotuksesta. Toivon, että jaksatte vielä kahlata läpi kanssani neljä dia. Eli sähköisen Euroopan palvelukorttien ehdotuksen tarkoituksena on tarjota hallinnollista yksinkertaisuutta ja, ja varmuutta palveluntarjoajille mikäli ne tarjoavat palveluja väliaikaisesti tai mikäli ne sijoittuvat pysyvästi toiseen maahan. Edelleen on tärkeää, että saadaan lisätyksi luottamusta ja tarjotuksi lisää tietoja kansallisille viranomaisille ja niiden välillä 28 jäsenvaltiossa. Ehdotamme yhtä Euroopan tasoista sähköistä menettelyä. Tämä olisi sähköinen, uusi e, sähköinen alusta, joka liitetään tähän IMIin, eli sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään, josta ehkä jotakin tiedätte. Se nyt jo linkittää kansalliset viranomaiset toisiinsa ja haluaisimme hyödyntää sitä vielä paremmin. Olen hyvin, hyvin tietoisia siitä, että nykyinen IMI ei riitä e, sähköistä palvelukorttia varten, mutta sen puitteet ovat kyllä hyvät. Palvelukortti tarjottaisiin yrityksille tärkeillä aloilla – jotka kattavat neljäs osan kaikista palveluista Euroopan unionissa, ja ne, jotka on palveludirektiivin kattamia. että olisi vapaaehtoinen. Korttia voidaan hakea, jos halutaan, mutta jos, jos yritys jo toimii jäsenvaltiossa ja kaikki on kunnossa, niin ei ole mikään pakko hakea tällaista palvelukorttia. Eli ei tätä pidä pitää, ei voida pitää minään kauheana taakkana – jo PK-yrityksille, jotka ovat jo selvittäneet tiensä rajat ylittäville markkinoille. Hyvä sitten näin, me vain pyrimme auttamaan. Palontarjoajat, jotka haluavat ulkomaille, tarvitsevat yhteyksiä vain yhteen koordinoivaan viranomaiseen, joka on kotijäsenvaltion nimittämä. Ja sen kanssa voidaan keskustella omalla kielellä. Sitten kotijäsenvaltio valtio ja vastaanottava jäsenvaltio vaihtavat tietoja koskien näitä vaatimuksia yritykselle vastaanottavan ja kotijäsenvaltion väliset kontaktit on pystytetty jo aikaisemmin, kun on jo laadittu etukäteen luettelo vaatimuksista, joita tällä kyseisellä toimialalla palvelun tarjoajalta vaaditaan. Tästä syystä ei voi olla yhtä ainoa palvelukorttia kaikille 28 jäsenvaltiolle, koska kaikilla mailla on omat vaatimuksensa. Me nyt menen niihin. Ja sitten tämä sähköinen kortti perustu dataan eikä, eikä mihinkään käännettyihin asiakirjoihin enimmäkseen. Ja kuten mainitsin, palvelukortti kattaa sekä väliaikaisen palvelun tarjoamisen rajat ylittävällä tavalla, ja tähän olemme muuten ottaneet mukaan aikarajat, sähköinen kortti, mandaatti annettaisiin kolmeksi viideksi viikoksi. Tässä on aika monimutkainen järjestelmä, joka koskee tiettyjä lykkäyksiä, mutta tarvitaan hyvät syyt sille, miksi palvelun tarjoaja ei saisi tätä palvelukorttia, jota se on pyytynyt viiden viikon kuluessa. Kyllä siihen tarvitaan hyvin hyvät perustelut. Sitten jos halutaan lähteä investoimaan, toisen jäsenvaltion, se edellyttää vähän enemmän aikaa. Ymmärrämme, että jäsenvaltiot haluavat tässä tarkastaa tilanteen paremmin. 7-10 viikkoa voisi tähän käyttää aikaa vain poikkeuksellisessa tilanteessa kauemmin ja näin voidaan sitten tarjota tämä palvelukortti. Tiedämme todella, että sekä koti- ja että vastaanottavassa jäsenvaltiossa on selvennettävä tarkistettava tiettyjä tietoja, eikä sitähän tiedetä kuinka kauan siinä aikaa kuluu. Mikäli vastaanottava jäsenvaltio on sitä mieltä, että tässä todella on nyt jokin ongelma palveluntarjoajalla, niin meillä on sääntelyjä, joiden kautta voidaan keskeyttää – palvelukortin myöntäminen, mutta se on kuitenkin perusteltava. Kuinka tämä sitten liittyy lähetettyihin työntekijöihin? Te kaikki tiedätte, kuinka arkaluontoinen se asia on. Tämä ei oikeastaan liity millään tavalla lähetettyihin työntekijöihin. Komissio päätti, että nyt ei puututa lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Tämä on tehty erittäin selväksi monien sidosryhmien osalta ja komissio itse on sen todennut. Niin siellä on käyty mm, aikaisemmin pitkiä vaikeita keskusteluja lähetettyistä työntekijöistä, joten tällä kortilla ei tähän asiaan puututa millään tavalla. Mutta siinä mielessä se kyllä liittyy asiaan, että osa niistä tiedoista, jotka ovat hyödyllisiä lähetettyjä työntekijöitä varten, on myös tarpeellista toimittaa, kun pyritään tarjoamaan palveluja rajat ylittävällä tavalla ja, tai sijoittautumaan toiseen maihin. Eli ammatilliset pätevyys, todistukset voidaan myös toimittaa sähköisesti ja voidaan laittaa linkki kansallisille viranomaisille, mikäli jäsenvaltiot haluavat, niin ne voivat nämä lähetettyjen työntekijöiden hallinnolliset järjestelmät linkittää tähän sähköiseen palvelukorttiin. Tämä on opt-in-mahdollisuus jäsenvaltioille. Ne voivat sitä halutessaan käyttää. Ja kuten sanoin aikaisemmin, tulemme helpottamaan tarjo- palveluntarjoajien vakuutustilannetta. Palveluntarjoajien on annettava tiedot vakuutuskatosta, joka niillä on jo omassa kotivaltiossaan. Ja tämä tieto ja palveluntarjoajan vakuutushistoria – on otettava huomioon vastaanottavan jäsenvaltion vakuutusyhtiössä. Emme mitenkään mihinkään hintoihin ja muihin ehtoihin puutu, emme vahvista tällä mitään hintoja, mutta edellytämme, että ketään ei syrjitä, erityisesti silloin kun ammatilliset järjestöt, esimerkiksi kauppakamarit, tarjoavat vakuutuksia, niin vakuutusten on oltava samoja ulkomaalaisille palveluntarjoajille kuin kotimaisillekin ilman mitään syrjintää. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä erittäin tyhjentävästä ja yksityiskohtaisesta raportista ja vaikutusarviosta. Kaksi esittelijää, Rove von Bossat ja herra Lokki Gard, ovat täällä valmiina. Mikä nyt ensimmäinen esittelijä saa puhua, niin olkaa hyvä vain. Kiitos paljon, Katrin. Kiitoksia ensinnäkin. Ehkä odotan hetkisen, että itse kukin saa tilaisuuden laittaa kuulokkeet korville, että kuulee tulkkausta. Kiitoksia ensinnäkin komission edustajalle tästä kertomuksesta. On aina hyödyllistä saada vaikutusarvio. Aina ei näin kuitenkaan käy. Hienoa, että tätä lainsäädäntöä varten kyllä tehtiin vaikutusarvio. Nyt ensimmäistä kertaa keskustelemme tästä asiasta imco valiokunnassa. Sitä pohdimme sitten, miten suhtautuu eurooppalaiseen sähköiseen palvelukorttiin. Se on kun oikeastaan räätyyttävistä palveluista ja hallinnollisista järjestelyistä näiden suhteen. kun on kyse tavaroista, niiden puolella on tehty hyvin paljon työtä. Rajoitetun kaupan helpottamiseksi ja on tärkeää, että nyt palvelujen puolella työtä tehdään, koska parannuksia tarvitaan vielä paljon. Palveluiden osalta vuoden 2007 palveludirektiivi on jo yli 10 vuoden ikäinen ja palvelun kohdalla edelleenkin nähdään hyvin paljon vielä potentiaalia, joka ei ole toteutunut käytännössä. Nimittäin huono täytäntöönpano on puristanut kengässä tai pikemminkin keng, se, mistä kenkä puristanut huono, huono täytäntöönpano. Parlamentti on, parlamentti täytyy, kann, täytyy tarkastaa, mikä olisi oikea lähestymistapa tähän. U, tarvitaanko uutta lainsäädäntöä? Uutta lainsäädäntöä antaa vain silloin, kun se todellakin on tarpeen. Komissio on pohtinut palveludirektiiviä ja on todennut, että sen täytäntöpano on vaikeaa. Nyt meillä on tiettyjä elementtejä, esimerkiksi yhden luukun järjestelmä ja muita asioita on saatu aikaan, mutta kaiken tämä täytäntöpano on kaikkea muuta kuin valmiina. Komissio on vain viitannut, että tämä vie aikaansa, tämä on vaikeaa, mutta osin kysyä, Miksi olette tehnyt vielä enemmänkin, jotta täytäntöönpano olisi parantunut? Eikö teidän tehtävänne ole tehdä jotakin asian hyväksi? Tämä on erittäin konkreettinen kysymys. Tarvitaan sitä uutta lainsäädäntöä, vaan pitäisikö pistää entistä lainsäädäntöä paremmin täytäntöön? Sähköinen kortti tarjoaa uusia mahdollisuuksia kun on kyse rajat ylittävästä palvelukaupasta ja kilpailukyvyn edistämisestä. Digitaalisella puolella voitaisiin tehdä paljon enemmän työtä vielä, mutta meidän täytyy valvoa, että tästä kaikesta tulee todellista lisäarvoa palvelun tarjoajille ja että tämän kortin hankinta on helppoa ja kaikki toimii tehokkaasti. Mitä tulee sektoreihin, jotka ovat tämän alaisuudessa. Olemme vakuuttuneita siitä, että hyvin paljon mahdollista potentiaalia kyllä koituu tästä kortista, jotka ovat huolissaan siitä, miten paljon tästä tulee lisäarvoa kuitenkin. Mitä rakennusalaan tulee, sehän on yksi niistä aloista, joka on aivan erityisesti nyt huomion kohteena. Ja tämän lainsäädäntöön, mitä tulee, niin vastapuoli on suhtautunut tähän hieman kriittisesti nyt on puhuttu myöskin vapaaehtoisuudesta. Rakennusala on erityinen huomion kohde, mutta kuinka rakennusala voisi hyötyä tästä tehokkaasta kortista hyödyllisellä tavalla? Tätä käytyisi pohtia. Kuinka sitten, mitä tämä kortti sitten näyttäisi ja mitä kynnyksiä tämä pystyisi poistamaan palveluiden tarjoamisen tieltä? Sähköinen kortti saattaa olla hieman harhaanjohtaja, johtava, koska oikeastaan tämä on vain sähköinen sertifikaatti, ei mikään fyysinen kortti. Olen ihan varma, että jotakin jännitteitä tässä saattaa vielä syntyä, kun asioita pyritään paremmin määrittelemään ja varmistamaan mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus. Täytyy varmistaa, että kaikki tietävät, mitä he voivat odottaa tällaiselta kortilta. Sen täytyy olla selvillä mitä tuleman pitää. Komissio huomautti myöskin hallinnollisista ongelmista ja siitä, kuinka niihin voitaisiin puuttua ja mitä menettelyitä on olemassa. Tämä on tervetullut lähestymistapa. Meidän täytyy varmistaa, että olemassa oleva sääntely, pistetään täytäntöön esimerkiksi tietojen jako ja sosiaalinen polkumyynti. Näitä koskaan täytyy pistää täytäntöön ja kuinka valvontamekanismit toimivat. Tämäkin täytyy varmistaa ja kuinka, täytyy myöskin taistella petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan ja pohtia, kuinka niitä voidaan torjua. Tämän kortin soveltamisala on toinen seikka. Mielen kuulisin, mitä kollegat ovat mieltä tästä asiasta. Vai pysyykö edelleenkin joitakin esteitä palvelun tarjoamisen tiellä vai voidaanko tällä kortilla ratkaista kaikki ongelmat? Niin, kuulisin muidenkin näkemyksiä. Nyt on äh, ilo iljaa odottelemaan varjoesittelijöiden kannanottoja, mutta vielä ennen kaksi elementtiä. Ensinnäkin kuoleminen tulee järjestelmään 21. kesäkuuta tässä valiokunnassa tästä samaisesta aiheesta. Sen yhteydessä voidaan, voimme esittää vielä kysymyksiä ja vaihtaa näkemyksiä eri osapuolten kanssa, sidosryhmien kanssa. Lisäksi voitaisiin pohtia sitä, miten suhtautua näiden direktiivin varastojen kanssa. Ilmiin teen yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tulos tulee olemaan tyydyttävä ja voidaan varmistaa, että lopputulos on mahdollisimman tehokas ja toimiva. Thank you from our rapporteur for... Kiitos paljon tästä direktiivin esittelijästä sitten asetusesittelijän Lokikadulla hyvä. Kiitos. Nyt edeltävä puhuja puhui juuri eräistä asioista, josta on keskusteltava ihan joko että miksi on kaksi esittelijää. Palaan tähän myöhemmin. Tähän tarvitaan kyllä selvityksiä. Kiitos paljon komissiolle tästä erittäin selkeästä ja kattavasta esityksestä. Se oli tarpeen, jotta ymmärretään, mikä ongelma palveludirektiivin kanssa oikeastaan on. Minä olen eräs jäsenistä, joka oli täällä edellisellä vaalikaudella ja muistan kyllä keskustelun joka käytiin 6, 7, 8 vuotta sitten tämän direktiivin tiimoilta. Tässä valiokunnassa käytiin paljon keskusteluja, varsinkin siitä, miten voidaan katsoa, että tämä direktiivi toimii niin hyvin kuin sen tulisi, koska koettiin, että tämä direktiivi ei välttämättä aja asiansa. Miksi minä nyt teen tämän kommentin? Nostan tämän esiin, koska tämä saattaa olla argumentti sille, että otetaan käyttöön tämän tyyppinen kortti. Näyttää siltä, että puhutaan varsin paljon, mutta mitään ei tehdä jäsenvaltiotasolla, jotta voidaan edesauttaa palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Kyllä meillä on vielä oma rooli vielä tässäkin talossa tämän asian suhteen yksinkertaisesti puhuttuna olen, tuen sitä, että tämän asian eteen tehdään nyt jotain. Tämä ei ole mikään uusi lainsäädäntöaloite, vaan ymmärtääkseni meillä on jo erittäin paljon lainsäädäntöä. Olen toisen esittelijän kanssa, Annelin kanssa yhtä mieltä tästä asiasta. On oltava varovainen, ettei oteta käyttöön uutta lainsäädäntöä yritykselle ja liiketoimintaympäristölle, joka muodostettu loppujen lopuksi taakaksi. Sellainen kysymys, joka on esitettävä, on, että peräänkuuluttaako joku tätä lainsäädäntöä. Ja minkäli saamme tähän vastauksen, niin siinä vaiheessa saatamme päästä lähemmäksi sitä ratkaisua, joka tarvitaan tällä osa-alueella. Olen sitä mieltä, että tämä kortti on ihan sympaattinen ajatus, mutta tämä vaatii kuitenkin selvinnyksiä. Mikäli tämä kortti budjetti voisi selventää toimintakenttää, niin tämä olisi askel oikeaan suuntaan. Komissio puhui tästä myös ja olen yhtä mieltä tästä komission lähestymistä vasta sen suhteen, että tässä on oltava varsin käytännönläheinen. On tärkeää keskittyä siihen, mikä on mahdollista ja mitä on hyödyllistä työstä eteenpäin. Tämä olisi myös minun lähestymistapani näissä tulevissa neuvotteluissa. Komissio ansiokkaasti nosti esiin sen, että luvut puhuvat karua kieltä. 80 prosenttia BKTstä tulee palveluista ja kaupankäynnistä jäsenvaltioiden sisällä 5 prosenttia on rajat ylittävästä toiminnasta, ja tämä on mielestäni melko vakuuttava. Esimerkkiä tähän olisi syytä kiinnittää huomiota. Minä uskon vahvasti kilpailuun. Olen sitä mieltä, että kun puhutaan tästä soveltamisalasta, kävimme tästä keskustelua jo joidenkin sidosryhmien kanssa, niin olin melko yllättynyt, että niin paljon aggressiivisuutta, niin paljon vihamielisyyttä kohdistui tähän hyvinkin yksinkertaiseen ideaan, varsinkin joidenkin sidosryhmien toimesta. Tämä keskustelu on käytävä syvällisesti, jotta me ymmärrämme, mikä tässä on panoksena näiden sidosryhmien kannalta. Kuten Ali sanoi, tämä on vapaaehtoinen, vapaaehtoisuuteen perustuva aloite. Mitä tällä saavutetaan? Osa vastauksesta on se, että kilpailu huolehtii usein monistakin asioista, mutta joillain alueilla – jossain maissa puuttuu kilpailu, joten tässä saattaa olla ideologiset ajatukset taustalla. Minulla on tanskalainen yleisö ja he varmasti heillä on muutamia kysymyksiä ja minä vastaan nyt pieni hetkinen vaihan kieltä. Äh, som jag var in på för. Niin, kuten täällä sanottiinkin jo. Mikäli saisimme enemmän tietoja siitä, miksi tarvitaan niin asetus kuin direktiivi, miksi tarvitaan nämä molemmat lainsäädäntökappaleet, miksi tämä on jaettu tähän tapaan. Miksi toimitaan tällä tavalla, että on esittelijä, joka käsittelee osa tästä ja toinen esittelijä, joka käsittelee loppuosaa. Sitten vielä kysymys, joka koskee Tanskaa. Tanskassa on niin kutsuttu punainen rekisteri. Rekisteri, johon yritykset voivat kirjautua. Tämä on erittäin tärkeää tanskalaispolitiikoille, että nämä voivat seurata punaisen rekisterin toimintaa. Me haluamme tietää, voimmeko me jatkaa toimintaa tämän rekisterin kanssa, mikäli otetaan käyttöön tämä sähköinen eurooppalainen palvelukortti. About the red, uh, register. Komissio toivottavasti ottaa onkin se tästä punaisesta rekisteristä. Nyt annan kansanpuolueen esittelee puheenvuoron. Andrea, sinä aiot puhua sinun varjo, ryhmäsi varjoesittely Rosatin puolesta, eikö totta? Uh, we have two shadow Kiitoksia. Meillä on kaksi varjoesittelijää. Korotsa Bilt ei päässyt tänne tänään valitettavasti ja Darius Rosati, joka tulee myöhemmin mukaan. Mutta kiitoksia puheenvuorosta. Mielelläni esittäisin kolme kommenttia ensinnäkin. No, siirry Saksan. Etwas einfacher für mich. No, helpompi puhua Saksaa nimittäin. Ensinnäkin olen kummallekin esittelijälle kiitollinen erittäin järkevästä tavasta, kun on sähköisestä palvakortista kyse. En usko, että kukaan täällä valiokunnassa epäilee sitä, etteivätkö asiat olisi sellaisissa markkinoilla, että voitaisiin vielä parantaa, mutta ne asiat, joihin olemme paneutuneet, ovat myöskin parantaneet tilannetta. Kollega Lokekard sanoi, että asiat polkaisivat paikoilla, mutta ei tämä ihan näin ole. Parlamentin jäsenenä, joka tulee raja-alueelta, minua askarruttaa monet seikat, jotka pitäisi ottaa huomioon, tai kaikki pitäisi ottaa huomioon. Sisämarkkinalainsäädäntö 2006, eli palveludirektiivi, ei helpottanut asioita, kun on kyse työntekijöistä ja työnantajista tai valvojista, vaan tässä kai on vaikeampaa. Tuo direktiivan huononti asioita. Nyt täytyy kysyä, mistä tämä johtuu, miksi palveludirektiivi ei ollut sovelias tarkoitusta silmällä pitäen. Tästä voitaisiin puhua pitkäänkin, mutta yksi asia on selvä. Palveluiden kohdalla sisämarkkinat ovat tilanteessa, johon emme voi valiokuntana olla tyytyväisiä. Voiko tällainen sähköinen kortti sitten parantaa tilannetta? Minun nähdäkseni tähän oikeastaan voi vielä tänä päivänä vastata, koska meillä on nyt jo erilaisia kortteja, esimerkiksi Euroopan ammattikortti, ja Gorgan Verniona esityksen myötä aikaan saatu vastavuoroinen tunnustamisjärjestelmä ja sisämarkkinoiden sisä, sisämarkkinoiden tietojärjestelmä. Nyt sitten tällainen palvelukortti. Auttaako tämä sitten asiassa? Minä epäilen. Toinen asia, että epäilen, on se, onko tämä järkevä ehdotus. Mikäli on pieni yritys, jossa on kymmenen työntekijää ja se sitten tarjoaa palveluita, niin eikö ole niin, että pelkästään johtaja, firman johtaja matkustaa rajan toiselle puolelle. Tuskin hän työntekijöitä ottaa mukaan. Työntekijät ei kuulu sinun direktiivien sovellusalaan. Tähän pitäisi käyttää silloin työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä. Ja sitten kun tarkastetaan täytäpainon direktiivejä, niin silloin no, nämä kaikkea muuta kuin tietysti sisämarkkinoiden toimintaa, nämä ehdotukset, että mikä teemme ehdotuksia, että varmistaa, että ehdotukset parantavat nykytilannetta. Minä olen skeptinen asian suhteen. Kollega Eurosaatti tulee myöhemmin. Toivottavasti hän saa vielä puheenvuoron, koska hän on oikein, oikeasti varjoesittelijä, en minä. Thank you, Andreas. I'm going to hand over. Kiitos, Andreas. SETD ja Virginia saavat puheenvuoron. Euh, merci merci. Euh, Kiitos Katrin. Kiitoksia komissiolle ja esittelijälle puheenvuorosta. Tämä niin sanottu vaikutusten arvio on kyllä minun mielestäni hieman hämäävä. Me varmaankin, meillä on vähän lyhyt kollektiivinen muisti. Minun mielestäni tämä vaikutusten arviointi ei vastaa kahteen tärkeään kysymykseen. Ensinnäkin siihen, tarvitaanko operatiivisesti tällaista mekanismia. Kuten Andreas tässä muistutti, meillähän on jo runsaasti velvoitteita palveludirektiivissä, jotka koskevat eh, pääsyä ja vaatimuksia, oikeutettuja vaatimuksia. Niihin, nehän on testattu direktiivin täytäntöönpanossa eh, enemmän velvoitteet ovat siis oikeutettuja, ne voivat koskea kuluttajien turvallisuutta ja muuta. Nämä ovat aivan oikeutettuja vaatimuksia. Pääsyä on vain helpotettava erityisesti tällaisten yhden luukun periaatteiden kautta palveludirektiivissä. Näin yksinkertaistetaan vaatimuksia ja, ja mahdollistetaan sähköinen muodollisuuksien hoitaminen seitsemän vuoden ajan täytäntöpano ei ole ollut aivan yhtä tehokasta kuin olisi voitu toivoa. Mutta sen sijaan, että esitetään tällaisia yleisiä julkilausumia, niin minun on sanottava, että täällä on suuria eroja siinä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet tätä mekanismia. Ehkä komissio ei, on vähän kevyesti valvonut täytäntöönpanoa toteamalla, että tämä on vain vaikeaa ja antaa sitten olla, kun se on niin vaikeaa. Mutta anteeksi vain, jos nyt sitten asetetaan uusia velvoitteita, otetaan käyttöön uusi väline ja jos siinäkin täytäntöpano ei oikein onnistu, niin luovutetaan kokonaan. Miten, mitä takeita meillä on siitä, että tämä uusi toimisi paremmin? Miksi kannattaisi nyt ylirasittaa jo aika muista ekosysteemiä tällä alalla? Ehkä olisi parempi varmistaa, että nykyjärjestelmä olisi tunnettu ja yritykset ja viranomaiset osaisivat toimia, kun yritykset haluavat lähteä muille markkinoille Euroopan sisällä, että näistä mekanismeista kerrottaisiin paremmin eikä niinkään keksittäisi mitään uusia välineitä. Olisi tärkeämpi kertoa lisää nykyvälineistä, tiedottaa niistä paremmin, valistaa niistä paremmin. Nyt olisi tärkeää tietää, missä mennään, kuka on tehnyt mitä, tilanteet ovat hyvin eri, erilaisia ja olisi tärkeää, että meillä olisi parempi näkemys. Sitten onko poliittisesti järkevää toimia näin, kun nyt komissio ehdotuksellaan toimii. Meidän on muistettava, missä tilanteessa elämme. On totta, että meillä on vaikeuksia toimia rajat ylittävällä tavalla. Tämä on aivan nämä ovat oikeutettuja huolia, mutta myös sosiaalinen polku myyntiin ja sosiaalinen kilpailu ja epäreilu kilpailu. Emme me voi sulkea silmiä ja ajatella, että ei tätä ole olemassa. Tämä äh, on asia, joka äh, kyllä on aika moisen keskustelun ytimessä. Nyt haluan ei mitään vääriä ajatuksia haluta myöskään rakentaa. Tällainen siis Euroopan sisäinen epäreilu kilpailu on, on, on asia, joka meidän on huomioitava. Olenkin aika niin kun näen, että ehdotatte, että, että, että myös rakennusala otettaisiin tässä mukaan. Jos nyt on olemassa ala, jolla pyritään tasa-arvoon, siitähän on kysymys. Ei ole tarkoitus syyttää muita, vaan saada aikaan kaikille samat säännöt, kaikille yrityksille samat säännöt. Ja kun tässä tehdään työtä ja pyritään tasapainottamaan näitä eriäviä tilanteita, te ehdotatte, että mukaan otettaisiin rakennusala. Mutta kyllä tässäkin olisi vähän muistettava, mitä aikaisemmin tapahtunut. Tämän palveludirektiivin kohdalla yksi merkittävimmistä ongelmista oli se, käytetäänkö tässä alkuperä- vai vastaanottavan maan periaatetta, jotta saatettiin säilyttää jäsenvaltioiden hallintamahdollisuudet, jotka olivat aivan oikeutettuja ja yleinen etu huomioitu, niin silloin otettiin mukaan kohdemaaperiaate niin, että voidaan varmistaa tasa-arvoin maassa toimivien yritysten välillä. Nyt kun katsotaan, kuinka tilanne toimii, niin nyt sanotaan, että että alkuperämaan ja viranomainen tulee varmistamaan, mitä vaatimuksia on alkuperämaassa. Ja sitten oletetaan, että se vastaa kohdemaan vaatimuksia ja kohdemaan viranomaisilla on kaksi viikkoa aikaa toimia. Sillä on todistustaakka ja sen on osoitettava, jos näin ei ole. Kahden viikon jälkeen vaatimus on nyt hyväksytty implisiittisesti jos halutaan vahvistaa varma, valvontaa niin, että varmistetaan esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden osalta äh, tilanteen asiallisuus, niin tässähän tehdään oikeastaan aivan täysin päin äh, väliaikaisen toiminnan osalta. En ollenkaan ymmärrä, miten täällä perustellaan sitä, että nyt jotenkin sisämarkkinat toimisivat tasapainoisempi. Minä kyllä suhtaudun tähän tekstiin hyvin skeptisesti. Thank you, Virginie. No, I... Kiitos, Virginie. Rosatti on saapunut saliin. Tarabella haluaa puhua. Tarabella puhuu Rosatin jälkeen, koska Rosatti on varjoisettaja. My apologies for being late. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Olin Ekon valiokunnassa varjoesittelijänä. Joskus palkuet menevät ikävä kyllä päällekkäin. Kiitoksia ensinnäkin komissiolle tästä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Arvon kollegat, nyt voisin kertoa teille ensimmäiset mielikuvani ja havaintoni tämän uuden lainsäädäntöaloitteen osalta. Ensinnäkin yhdyn siihen arvioon, että palveluiden kohdalla on hyvin paljon sisämarkkinoilla vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Tiedämme, että 70 prosenttia PKTLstä syntyy palveluista 5 prosenttia on rajat ylittävä palvelukauppa. Tämä osoittaa, että hyvin paljon on vielä kaiken tyyppisiä esteitä ja hankaluuksia, kun pyrkii tekemään palvelukauppaa. Hienoa, että komissio on pyrkinyt ryhtymään aloitteelliseksi ja se on laajentanut palveluiden vapaan kaupan soveltamisalaa ja myötä vaikuttanut talouskasvuun Euroopan unionissa. Oli miten oli, suurin ongelma, kuten esityksistäkin tuli ilmi, on se, että räätyytyvässä palvelukaupassa on monia esteitä vielä ja säännöksiä, jotka eivät ole riittävän harmonisoituja, kun tarkastellaan eri jäsenvaltioita. Eri maissa on erilaisia hallinnollisia ja muita esteitä ja vaatimuksia, joita on asetettu palveluntarjaajalle, kun ne tulevat toisesta maasta tarjoamaan palveluita muussa kuin kotimaassaan. Ikävä kyllä tämä aloite, josta tänään keskustelemme, ei pureudu näin ongelmiin. Se tarjoaa uuden teknisen välineen ja jonkinlaista hallinnollista yksinkertaistamista, mutta toisaalta se ei puutu niihin perimmäisiin syihin ja ongelmiin, jotka ovat ongelman ytimessä palvelun kaupassa Euroopassa. Haluaisin huomauttaa, että monet yritykset Euroopassa, palvelualan yritykset, eivät tarjoa väliaikaisesti palvelutarjoajat yrittävällä tavalla tai eivät ainakaan perusta tytäryrityksiä tai harakonttoreita muihin jäsenvaltioihin yksinkertaisesti siitä syystä, että niillä on monia ongelmia prosessin yhteydessä, kuten lupamenettelyt, erilaiset kuluttajansuojasäännökset, erilaiset liike-elämän säännökset eri maissa, eri muodollisuudet, joita vaaditaan mukaan luettuna asiakirjat, jotka täytyy toimittaa asiakirjojen täytyy olla paikallisella kielellä ja niin poispäin. Kaikki nämä ovat hyvin tunnettuja ongelmia, mutta valitettavasti kyllä näihin ei tässä pureuduta ei ainakaan riittävässä määrin. Tämän lisäksi olemassa vakuutukseen liittyviä ongelmia rajat palveluissa tuntuu olevan enemmän riskejä kuin muutoin rajat kaupassa, tavarakaupassa. Minun mielestäni, vaikkakin ehdotus menee oikeaan suuntaan tietystikin, jollakin tavoin helpottaa asioita, niin enimmäkseen se on hyvin tekninen, eikä se puutu perimmäisiin ongelmiin. Nyt lävitse, käyn lävitse nopeasti meidän ehdotuksen osoittaakseni, miksi olen varautunut asian suhteen. Ymmärrän kyllä ja arvostan suuresti sitä, että sähköinen kortti helpottaa palvelun tarjoamista ja antaa jonkinlaisen legitimiteetin tarjolle, mutta toisaalta se ei poista mitään yksittäistä estettä, joka on tarjon tiellä, kun hän on laajentaa toimintansa toiseen maahan. Kaikki nämä sääntelyn erovuudet edelleenkin ovat olemassa ja palveluiden viejät ja tarjoajat edelleenkin joutuvat kohtaamaan tismalleen samat ongelmat kuin ennenkin kun ne pyrkivät muiden maiden markkinoille. Kaikkein perustavanlaatuisin ongelma on seuraava. Missä määrin asiat voidaan ottaa kuntoon? Tietystikin tämä kysy- kysymys on osoitettu komissiolle ja jäsenvaltiolle, jolla on rivejä näkemyksiä. Mutta minä nähdäkseni komission pitäisi olla hieman kunnianhimoisempi. Sen pitäisi vähintäänkin ehdottaa jotakin, joka menee hieman pidemmälle. Vaihtoehto neljä on minun nähdäkseni paljon parempi vaihtoehto. Kannustaisin teitä lähtemään tälle tielle. Kenties voisitte tehdä kauaskantoisempia ehdotuksia. Toinen ongelma. Mikäli koordinoiva viranomainen ilmoittaa jäsenvaltiolle tai isäntävaltiolle – kortinhaltijana halukkuudesta tarjota palveluita tuossa maassa, isäntämaa voi yksinkertaisesti kieltäytyä. Emme tiedä mistä syystä. Minun nähdäkseni, mikäli haluaa vaikuttaa tilanteeseen todenteolla, sähköisen kortin pitäisi antaa mille tahansa palveluntarjalle oikeuden missä tahansa jäsenvaltiossa, ellei sitä vartavasten ole kielletty jäsenvaltion toimista perustelusta syystä ja pitäisi luetella syyt, joiden vuoksi tällainen lupa voidaan evätä. En ole nähnyt mitään tämän suuntaista ehdotusta tässä luonnoksessa. Tämä luo liian paljon, tuo mukana liian paljon harkintavaltaa, joka annetaan isäntävaltiolle. Epävarmuus ei tällaisesta vähene. Mikäli isäntä valtio haluaa kuitenkin pohtia tätä hakemusta, se voi pyytää, että palveluntarjoaja todistaa, että se riittävällä tavalla noudattaa paikallisia säännöksiä. Todistustaako jälleen kerran palveluntarjoajalla? Minun mielestä tämä ei ole reilua, varsinkin mikäli kyse on pk-yrityksestä. Meidän pitäisi täsmällisemmin selvittää, mitä velvollisuuksia palveluntarjoajalla on kun hänen täytyy osoittaa, että noudattaa säännöksiä. Sähköinen kortti, se pitäisi oikeastaan jonkinlainen palvelupassi. Sen pitäisi antaa oikeus palveluntarjoajalle toimittaa palveluita rajoitettavalla tavalla, eli sitten tarkalleen määritellystä syistä tätä lupaa ole evätty. Tässä olet minun pääseset ongelmani, jotka tähän ehdotukseen liittyvät. Nämä asiat minua tässä lähinnä närästävät. Itse asiassa olemme palvelualan toimijoita kuulleet tästä aiheesta. Monet olivat erittäin kriittisiä, varsinkin rakennusalan edustajat sanoivat, että käytännössä tämä ei tuo mukanaan mitään lisää vapautta palvelun, palvelun tarjoamisen. Yksi ainoa asia tämä on. Tämä on yksi uusi muodollinen menettely. Tämä on digitaalinen menettely, kenties tämä voidaan prosessoida nopeasti, ja tämä on tietystikin moderni tapa kommunikoida, mutta toisaalta monet alan edustajat sanoivat, että ei tästä ole mitään lisäarvoa tästä ehdotuksesta. Joten päättäisin nyt puheenvuoroni siihen, että vetoisin meihin kaikkiin ja komission, jotta voisimme vielä pohtia niitä perustamalaatuisia syitä, miksi Varat, on niin rajallista Euroopassa, yksi ydinsyistä on suoraan sanottuna, suoraan sanottuna protektionismi, jota esiintyy jossakin jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot yksinkertaisesti suojella kotimaan markkinoitaan, eivätkä pidä tärkeimmässä tärkeässä kuluttajan etua, koska kuluttajahan syöty, hyötyisi ennen muuta palveluiden tarjoamisen vapaudesta ja myöskin yritykset tästä hyötyisivät. EUn yritykset hyötyisivät tietystikin myös siitä, että palvelukauppaa voitaisiin harjoittaa ilman rajoituksia. Hand over to Mr. Tarabella. I... Kiitos. Tarabella saa puheenvuoron. Onko muita halukkaita puhujalistalle ennen kuin aloitetaan Tarabellan puheenvuoro? Tarabella ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle näistä perusteluiden esittelemisestä. Kiitos Rosatille, että hän kertoi meille, että palvelusektori on hyvin vastahakoinen tämän eurooppalaisen palvelukortin käyttöönottoa varten. Ikävä, ettei kuultu näitä todellisia toimijoita – Tästä on tehty vaihtoehtoisia ehdotuksia, mutta niitä, niihin ei kiinnitetty huomioon. Että mikäli ruohonjuuritasolla toimijoiden kanssa käytäisiin keskustelua, niin ei kohdettaisi näitä ongelmia. Työmarkkinosapuolia ei kuultu, ei työnantaja, ei työntekijäpuolta. Onko ketään toimijaa kuultu? Siinä minun kysymykseni. Viisi asiaa, jotka minä haluan nostaa esiin ja jotka aiheuttavat myös pelkotiloja. Ensimmäinen soveltamisella. Se on paljon laajempi kuin alun perin oli kaavailtu. Rakennusala oli tässä ensimmäisessä kaavailussa vartiointi, määräaikainen ja siivousala. Niissä on eniten epäreilua kilpailua, eniten sosiaalipolkumyyntiä ja ne maat, jotka ovat haluttomia avaamaan omat hyvin toimivat palvelumarkkinansa, niin se johtuu siitä, että poliitikot joutuisivat kenties huolehtimaan työ, työpaikkojen tässä halutaan huolehtia työpaikkojen laadusta ja asianmukaisesta palkasta ja halutaan avata markkinoilta sosiaaliselle polkumyynnille. Sitten nämä itsenäiset ammatinharjoittajat, ne ovat myös osallisena tässä yhtä lailla kuin yritykset. Tässä halutaan kenties kiertää lähetetyön työntekijän direktiiviä, palveludirektiiviä ja käyttää hyväksi tätä eurooppalaista sähköistä palvelukorttia. Tämä avaa mahdollisuuden sille, että tällaiset valeammatin harjoittajat tekevät petoksia. Ongelmallista on myös se, että tässä saatetaan käyttää pidempään tätä kuin ainoastaan lyhyellä aikavälillä. Olisi oltava tämä uusimismahdollisuus ja pakko. Neljäs asia, sertifiointijärjestelmä ja tarkastusjärjestelmä. Tässä vastaanotolla jäsenvaltiolla on tärkeä rooli ja mielestäni tämä vaikuttaa hankalalta kohdalta. Viides asia, jonka minä halusin nostaa esiin, liittyy kieltoon jäsenvaltioille, että kerätään tärkeitä tietoja koskien yritystä tai ammatinharjoittajaa, joka on eurooppalaisen palvelukortin haltija, mikäli tämä lähtemään myöntää tämän kortin. Tässä halutaan toimia siten, että tämä kokonaisuus toimii, mutta on tosiasia, että tietyt yritykset käyttävät sallit näitä annettuja vapauksia väärin. Ja tämä palvelukortti helpottaa tätä entisestään. Tämä ehdotettu pelko, pelottaa minua, koska näyttää siltä, että tässä on tämä lähtömaa kohdemaa periaate, joka otetaan käyttöön, ja tätähän ei haluttu palveludirektiivin. Mikäli näin tulette toimimaan, minä varoitan teitä, DG Grow ja komissio, mikäli ranskalaiset olisivat kuulleet kaikki tämän hieman esoterisen puheenvuoron, jonka sinä pidit, niin minäpä uskon, että Marine Le Pen olisi voittanut vaalit. Komissio on joskus hieman autistinen sen suhteen, mikä on tosi tilanne, mitä tosiasialliset toimijat ruohonjuuritasolla käyvät läpi. Olisi tärkeää, että ei keskitytä tällaiseen pieneen asiaan, joka on raitelittävä kaupankäynti, palvelukauppa verrattuna sitten suuren asian, eli tämä palveludirektiivi. Pitää muistaa, että ei tässä kuitenkaan olla viidekossa. Excusez-moi, la président. Je dois vous quitter. Puheenjohtaja, minun on lähdettävä ja minun avustajani kirjaa ylös nämä komission vastaukset. Minulla on puheenvuoro työlounalla. Um, Nautipahan Mm. lautipahan lounastasi. Työlounas oli kyllä kyseessä. Mutta minä haluan toki kuulla komissiolta vastauksen. Meillä on nyt ainoastaan 15 minuuttia aikaa, kun ole hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Ich will nur ganz kurz. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti muutama täydennys. Enimmäkseen kaikki tuli jo sanottua. Lähintä suhtauttiin kriittisesti. Monet osapuolet ja siirrysryhmät näkevät tämän asian juuri näin. Schwabin kanssa olin eilen yhdessä tilaisuudessa mukana, jossa oli Baden-Württembergin er, edustajia. He katsovat, että ei sähköistä korista haittaa ole, mutta ei kyllä hyötyäkään. Monissa maissa ollaan vaalien yhteydessä optimistisia, mutta monesta asiasta täytyy se vielä puhua ja pohtia, missä kohdin tätä ehdotusta voitaisiin vielä parantaa ennen kuin ryhdytään sitä viemään eteenpäin. Just one last Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Yksi mahdollisuus. Rosaatti, ole hyvä. Puhu lyhyesti. Aivan lyhyesti siihen, mitä Tarabella sanoi. Olen pahoillani, että hän joutui lähtemään, mutta ymmärrän kyllä, että, on mieluummin, että hän lähtee mieluummin lounalle, kun keskustelee. No, mutta siis tässä sosiaalista myynnistä, sanotaanpa nyt aivan suoraan, tämähän on propaganda, ei tässä ole mitään määritelmää sosiaaliselle myynnille. Palvelun tarjoaja yhdestä jäsenvaltiosta, mikäli se päättää lähteä toiseen jäsenvaltioon, niin se ei koskaan myy palvelujaan kustannusten ala, kustannuksen alempana. Eli ei tässä mitään polkumyyntiä ole. Tietenkin meillä on erilaisia kehitystasoja ja erityisiä, erilaisia palkkatasoja Euroopan unionissa. Tämähän on se syy sille, miksi jotkut palveluntarjoajat ovat hinnan puolesta kovin kilpailukykyisiä verrattuina kilpailuihin jossakin toisessa jäsenvaltiossa, mutta tähän ei pidä kuitenkaan liittää tätä, pejo, tätä pejoratiivista pol, sosiaalisen myynnin käsitettä. Ähm, Andreas vielä lyhyesti. Voisin mainita erään seikan, ainakin ilmeisesti tärkeän seikan. Kaikkien ryhmien monet kollegoid, monen kaikkien ryhmien kollegoiden näkemykset voin osin ymmärtää. Tämä on kritisoitu yhtäältä tietystä syystä, mutta toisaalta on kritisoitu toisista asioista. Minua hankala närästänyt se, että en voi ymmärtää sitä, että EU e pitäisi ryhtyä puuttamaan pieniin raja-alueiden ongelmiin. Minä itse tulen raja-alueelta. Minun palvelun tarjoajani haluavat äh, pystyä myymään palveluitaan saman tapaan kuin kaikki muutkin, jotka toimivat Brysselistä, tai Pariisista tai Berliinistä käsin. Eli mitään syytä, miksi me sanoisimme, että ää, ei raja-alueilla ole mitään väliä. Totta kai täytyy pitää kiinni säännöksistä ja laista ja kaiken täytyy sujaa asianmukaisella tavalla, mutta siksi, että Eurooppa nyt on kriisissä, ei tämä tarkoita sitä, että välitään vain suurista jäsenvaltioista ja suurista ongelmista. Ei, kyllä rajoidenkin ongelmat ovat eurooppalaisia ongelmia, eurooppalaisten kansalaisten ongelmia. Joku tarkastaa nykyistä poliittista ympäristöä, saattaa olla, että kaikkien järkevimpien eurooppalaisten kannatus menetetään, mikäli emme puutu rajaruuden ongelmiin. Mielestäni tämä, pitä, tämä pitäisi ottaa tärkeään asemaan tässä keskustelussa. Andreas, so we'll now go. Kiitos Andreas. Sitten Strauss saa päätöspuheenvuoron. Sinä aloitit keskustelun esitelmälläsi. Voit nyt vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kysymyksistä. En ole varma, pystynkö kaikkiin vastaamaan, mutta yritän samassa järjestyksessä suurin piirtein niihin vastata kuin mitä ne esitettiinkin. Kysyttiin, että miksi tarvitsemme uuden välineen, miksi emme vain käytä rikkomusmenettelyitä ja pidä kiinni täytäntöpanosta nykyisen palveludirektiivin alla. Miksi, niin, niin kuin olemme tehneet kymmenen vuotta, no valitettavasti rikkomuksia on niin paljon, että ei enää riitä se, että toimitaan tässä tapauskohtaisesti. Jos jäsenvaltio viedään tuomioistuimeen, niin siihen kohdistuu valtavasti poliittisesta vastustusta. Jos nyt ajatellaan tämän ehdotuksen mm, hyvä ajatus ja kustannuksen, niin kyllä on muistettava, että rikkomusmenettelylläkin on oma hintansa ja oma aikansa. Tämä ei enää toimi, tarvitaan uusia mekanismeja, on myös tiettyjä mekanismeja, jotka ovat täysin palveludirektiivin mukaisia, mutta puuttuu eh, oikeudesta varmuutta ja selkeyttä, eh, ja näin ollen palveluntarjoajien ongelmiin ei sitä kautta ole voitu puuttua. Tästä syystä uskomme, että ainakin osoittain ongelma on eh, ratkaistu tämän kortin avulla. Sitten kysyttiin, että jos tämä on vapaaehtoista, ja on joitakin toimialoja, jotka eivät siitä pidä, niin käytetäänkö sitä? No sepä nähdään, vanukkaan laatu näkyy sitten, kun se syödään. Jos ei sitä käytetä, niin sitten siitä ei ole hyötyä, mutta se on nyt ihan teistä kiinni. Kyllähän kaikki ymmärtävät, että esteitä on paljon. Edustaja Schwabne mainitsikin, ehkä niihin kaikkiin ei tämän kortin kautta voida puuttua, mutta joihinkin ainakin – ja olemme aivan vakuuttuneita siitä, että hyvin monet palveluntarjoajat haluaisivat käyttää tätä korttia. No rakennussektori on aika kiinnostava. Siellä sanotaan, että no ei meillä ole mitään ongelmia, emme me tarvita, tarvita, miksi meidät on valittu. No jos ei heillä ei olisi mitään ongelmia, niin miksi Mekka olisi niin suuri? Jos ei ole mitään ongelmia, niin miksi he ovat huolissaan? Kyllähän, kyllähän siellä ollaan huolissaan. Katsokaapa vain, kuinka paljon Mekkalaa tuolta rakennussektorilta tulee. Ja suoraan sanottuna Tässähän avaudutaan kilpailulle ja puututaan mole, moniin ongelmiin. Ei, ei kyse ole siitä, että se ei toimisi, vaan pelätään tätä kilpailua. Ei täällä puututa tietenkään sääntelyongelmiin. Suurin osa näistä Schwabin Reinin alueen rajat, raja-alueilla olevin huoliin. Näihin hän ei tässä puututa, mutta kyllä se kyllä siinä sääntelyongelmatkin otetaan esille. Ja kun tässä sitten luetellaan vaatimuksia, jotka palveluntarjoajien täytettävä, niin sitten on todella pantava musta valkoisella ylös, mitä oikein vaaditaan. Kyllä tämä mekanismi tekee selväksi, mitä sääntelyesteitä on olemassa. Sitten koitapa saada selvää tässä omasta käsialastani. Pyydettiin lisää kunnian himoa ja taas sääntelystä puhutaan tässä päästään taas näihin asiallisuusargumentteihin. Emmekä voisi mennä pidemmälle. No komissio on nyt tarkastellut tätä vaihtoehtoa neljä esimerkiksi ja päättänyt, että, tämä, että tässä tilanteessa muistaen, että vaaleja pidetään monissa tärkeissä jäsenvaltioissa, niin saattaisi olla, että mennään liian pitkälle, jos nyt otetaan mukaan myös sääntely puoli, joten aloitetaan hallinnollisista esteistä ja palataan säännöllisiin esteisiin myöhemmin, ei kaukana tulevaisuudessa, mutta vähän myöhemmin. Katsotaan ensin, kuinka tämä toimii hallinnollisten esteiden osalta. Sitten alkuperän periaatet. No, tämä on tämä suuri ongelma. Siitä taisteltiin kyllä tiukasti. 2006 palveludirektiivin kohdalla ei hyväksytty sitä, että alkuperämaan periaatetta sovellettaisiin. No, tätä emme nyt muuta. Me emme nyt avaa ovia, emme edes keittiön ovia tuolle periaatteelle. Sanot, jotkut ovat väittäneet, että tämä koti jäsenvaltion viranomaisen toimi jotenkin tekisi, mutta näin ei ole, vaan vastaanottava jäsenvaltio on tässä edellä vastuussa lähetetyöntekijöiden työntekijöiden direktiivistä monet puhuivat, se on poliittisesti merkittävä. Eh, se voisi olla jopa tehokkaampi tällaisen kortin kautta. Jäsenvaltiot voivat eh, vapaaehtoisesti tulla tähän mukaan ja käyttää, käyttää eh, tietoja, joita palveluntarjoajat antavat ja parantaa tätä lähetettyjen työntekijöidenkin tilannetta. Sitten täällä kysyttiin milloin tämä astuisi voimaan. Nyt antaisin puheenvuoron kollegalleni, joka on e, asiantuntija yksityiskohdissa. Nyt saat puheenvuoron. Calendar for implementation foreseen is... Täytäntöönpanoaikataulu on se, että kaksi vuotta voimaan astumisen jälkeen ja siirtymäkauden jälkeen on kaksi vuotta aikaa pistää täytäntöön sitten astuu voimaan. Eli kaksi vuotta täytäntöönpanoa varten tämän alusta aikataulu. Kaikki riippuu tietysti siitä, milloin tämä julkaistaan ja milloin se siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, mutta kaksi vuotta on tätä täytäntöönpanon kausia, ja sitten se pätee. And then there was a specific question. Sitten tällä esitettiin kysymys, joka koski tätä tanskalaista järjestelmää. Tanskalainen hytsyjärjestelmä, kyllä se pysyy pystyssä Toki tämä on aika monimutkainen järjestelmä, mutta kyllä se tähän korttiin eh, mahtuu se, että voitte pitää oman järjestelmän. Belgialla on oma järjestelmänsä, monilla mailla on omia järjestelmiä, joilla varmistetaan se, että, että petokset torjutaan ja me tietenkin tuemme tätä. Ja tämä eh, herrasmies, joka lähti lounalle, niin voitte sanoa, että olemme vahvasti kaikkien petoksellisen toiminnan torjunnan takana – Entä meillä millään tavalla kehotus toimia toisinpäin. Saattaa olla, että joitakin asioita jäi nyt vielä käsittelemättä. Palatkaapa niihin, jos näin kävi. Ihan lyhyesti. Meillä on kaksi esittelijää täällä. Need a directive and a regulation. Niin, miksi tarvitaan asetus ja direktiivi? oikeudellisista syistä oikeudellinen yksikkö komissiossa ja myös muutkin vastaavat tahot vakuuttavat, että tämä palveluiden osa-alue tarkoittaa sitä, että perusopimuksen mukaan tarvitaan direktiivejä. Miksi meillä on direktiivi eikä asetusta myös? Meillä olisi voinut olla ainoastaan direktiivi oikeudellisesti, mutta tämä olisi vaatinut sen, että tämä direktiivi on vietävä läpi kansalliseen lainsäädäntöön. Ja me olemme huolissamme, että se, että tämä vietäisiin varsin eriävillä tavoilla lainsäädäntöön, johtaisi siihen, että tämä sähköinen kortti pantaisiin palvelukortti pantaisiin täytäntöön eriävillä tavoilla ja tätä käytettäisiin eri tavalla eri maissa ja tämä olisi entistä pirstaleisempi. Me uskomme, että direktiivi ei siis pelkästään toimisi ja me emme voi käyttää pelkästään asetusta, koska perusopuksen mukaan meidän on käytettävä direktiiviä. Just... Minä minuutti vielä aikaa. Aikataulu vielä uusiksi. Meillä on julkinen kuuleminen 21. kesäkuuta tar- mietintöluonnos 10. kesäkuuta viimeistään. Sitä käsitellään sitten 4. syyskuuta ja kaikkein tärkein päivämäärä on 12. syyskuuta kello 12. Siimestä täytyy jättää tarkistukset. Kiitos kaikille. Nyt voitte lähteä lounaalle. Seuraava kokous on torstaina 11. päivä toukokuuta. Kiitoksia kollegoille ja komissiolle.